Okay, colleagues, I'm getting started very early No niin, hyvät kollegat, me aloitamme näin aikaisin, koska meillä tässä on vähän, eh, on vähän kiirettä, kun komissaari tulee paikalle. Hänellä on vain 45 minuuttia aikaa. Teillä on sitten esityslista jaettu esiin eteen. Niin täällä on kolme jäsentä plus minä paikalla. Ja nyt sitten voimme mennä eteenpäin tähän kohtaan kaksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti. Rova Griesbeck, olkaa hyvä. Monsieur le Président, mes chers collègues. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ihan lyhyesti vain. Kiitokset äh, kaikille varjoesittelijöille oikein mainiosta työstä näiden viimeisten kuukausien aikana tekstin aikaansaamiseksi. Ja näistä kompromissitarkistuksista huomauttaisin, että olemme lähes tulkoon nyt saaneet kannat yhtenemään, vaikkei se ollutkaan ihan selvää. Aluksi erityisesti tuosta roolista, liikenteen roolista, jolla ei ympäristövaikutuksettomasta roolista Niin, no ei meillä nyt tänään kovin paljon väkeä ole täällä, mutta me haluamme nähdä liikenteen ja kuljetuksen Euroopassa kasvun ja kilpailukyvyn näkökulmasta ja alueellisen kohesion näkökulmasta. Me olemme aika paljon tätä asiaa nimenomaan korostaneet ja tietysti myös työllisyys- ja sosiaalipuolta olemme korostaneet tavoitteena, yleistavoitteena. Ja sitten olemme tietysti lisänneet tänne myös turvallisuuden. Tähän on ollut 100 kunta tarkistusta, 80 kompromissiratkaisua on saatu aikaan ryhmien välille. En puutu nyt yksityiskohtiin sen enempää, mutta lyhykäisesti puhun tästä ensimmäisestä kompromissista, Isabel Durandin tekstistä, jossa puhutaan eh, tämän jos me olemme puhuneet tästä terminologiasta liikkuvuuden edistämiseksi, liikkuvuustarpeiden kattamiseksi erityisesti kaupunkialueilla. Ja tässä kompromississa me olemme löytäneet aika hyvän tasapainon hiilidioksidipäästöjen vähentämisen välillä ja se ollaan nyt siinä ollaan saatu huomioon, otettua huomioon myös tuo kaukaisten alueiden syrjimättömyys. Ja nämä muut tarkistukset puhuvat sitten erityisesti työllisyyden näkökulmasta kuljetuksen merkityksestä Euroopan unionissa. Tässä on kyse 13 miljoonasta työpaikasta, eli tämä on tärkeä osa bruttokansantuotteesta, 6 prosenttia siitä, ja siihen tietysti liittyy vielä tuo etu alueellisesta yhteenkuuluvuudesta. Sitten tuo 56 tarkistus Verhakilta, jossa puhutaan tästä jossa puhutaan tästä teollisuuden edistämisestä ja lentoliikenteestä ja talouskysymyksistä. Ja me olemme halunneet sitä nyt hivenen muokata siihen suuntaan, että tuo EPPkin on saatu tämän tarkistuksen taakse, eli tämä 56 alkuperäinen on poistettu ja siitä äänestetään sitten uudistetusta muodosta erikseen. Ja tässä alkuperäisessä tekstissä puhuttiin myös innovoinnista ja tutkimuksesta jossa korostettiin hiilidioksidipääsyjen vähentämistä, vähentämistä vuoden 2050 mennessä, ja siinä korostetaan myös sitä, että täytyisi puoleen vähentää vuoteen 2020 mennessä näitä liikennekuolemien määriä, ja lisäksi toivotaan, että sitten vuoteen 2050 mennessä liikennekuolemat saataisiin käytännössä kokonaan vähennettyä. Ja näin tässä nyt sitten vielä tuosta yhdestä tarkistuksesta, joka ei sen enempää vaikuta ranskaksi. Sitten tässä oli kaksi englanninkielistä sanaa, jotka on korjattu tarkistukseen. Siihenkin on löytetty kompromissi ja sitten yksi kompromissi tulevaisuuteen tähtäävä hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoite ja tämä liittyy erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen kaikissa liikennemuodoissa ja uusiutuvien energioiden käyttämisessä laivaliikenteessä, lentoliikenteessä ja rautatieliikenteessä liikenteessä ja kaiken vihreän energian käytön lisäämiseen ja, ja rohkaisemiseen kaikissa liikennemuodoissa. Täs, ja sitten tässä on myös puhuttu tutkimuksesta kestävien polttoaineiden ja vaihtoehtoisten polttoaineiden eteen ja pyritään myös optimoimaan tuo polttoaineen käyttö ja sitten myös tätä veli, vä, liikennevälineiden aurodynamiikkaa olisi syytä korjata. Näin me olemme nyt sitten saaneet aikaiseksi tällaisen yhteisratkaisun näistä sadasta, suurin piirtein sadasta tarkistuksesta ja tietyistä tarkistuksista sen verran, että niitä ei välttämättä, en tue niitä en siksi, että ne eivät välttämättä olisi laadukkaita, vaan siksi, että olen keskustellut varjoesittelijöiden kanssa ja päätynyt siihen tulokseen, että tässä nimenomaan kohdennetaan huomio innovaatioon ja tutkimukseen, niin kuin tuo otsikkokin meille jo muistuttaa. Eli me emme saa ryhtyä heikentämään tekstiä toistamalla muita niitä kohtia, jotka on jo kertaalleen sanottu. Ja siksi Isabel Durandin 71 tarkistus, jossa puhutaan vihreästä logistiikasta, joka on kuitenkin hyvin kiinnostava käsite sinänsä, mutta se ei välttämättä liity suoraan tämän innovaatio- ja tutkimuksen piiriin. Ja siitä syystä se on vähän turha täällä. Ja sama koskee tuota äh, tarkistusta 99 Ines Ajala Senderin tekstiin. Tarkistus näiden suurten infrastruktuurien liikenneväylistä. Tämä kuuluu pikemminkin Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin e, siitä käsittelevään tekstiin. Kiitokset kaikille kollegoille ja huomenna aamulla sitten asiasta äänestämme. Kiitos. Sitten herra Grosch. No. Kiitos herra puheenjohtaja. Varjo Esittelijä ei ole vielä tullut paikalle, joten EPPn nimissä haluaisin kiittää esittelijää tehdystä hyvästä työstä. Ja näissä aihealueissa, jotka ovat näin laajoja, usein ajaudutaan siihen ongelmaan, että mainitaan kaikki hyvät ja kauniit maan päällä. Nyt tässä ei ole sorruttu tähän erheeseen, vaan tämä on hyvin fokusoitu ja tässä on todella painotettu oikeita asioita, kuten muutkin poliittiset ryhmät ovat sanoneet. Tässä valiokunnassa olemme usein todenneet, että parlamentin ja myös komission täytyy olla tietoisia siitä, että 2020 strategiassa, erityisesti kun puhutaan tutkimuksesta ja kehityksestä, niin liikenne ja liikkuvuus ovat erittäin tärkeitä osa-alueita, osa-alueista. Niitä usein aliarvioidaan, jos ajatellaan niiden taloudellista arvoa ja sitä, kuinka niiden avulla voidaan vahvistaa ja kehittää eurooppalaista tutkimusta. Ja tässä mietinnössä nimenomaan tulee hyvin esille se, kuinka voidaan luoda yhteyksiä liikenteen ja liikkuvuuden välille ei ainoastaan elinkeinoelämän moottorina, vaan myös kestävän kehityksen merkittävänä tekijänä ja että tähän tietysti tarvitaan myös tutkimusta ja nämä voivat olla tietysti itsestään selviä asioita meidän näkökulmastamme. Ja lopuksi haluaisin vielä osoittaa Kristin Veradin tarkistuksia kohtaan, erityisesti mitä tulee lentoliikenteeseen. Nämä olivat hyviä tarkistuksia, koska lentoliikenne on erittäin keskeinen elementti Euroopassa ja sillä on tehty paljon maiden välistä yhteistyötä ja voisin kuvitella, että tässä jopa vihreät, hyvä Mikael, voisivat tässä ottaa tämän asian onkeensa ja mainita näitä hyviä esimerkkejä hyvästä yhteistyöstä ja että nämä lentoliikenteen alalla toteutuneet hyvät yhteistyökuviot voisivat toimia esimerkkeinä muillakin aloilla. Ja toivon, että tässä nyt saavutetaan sellainen tilanne, että kaikki poliittiset ryhmät voivat tämän mietinnön takana seisoa. Ja ainoastaan äh, tosiaan tässä on hyvin valittu painotukset, että pyritään edistämään talouskasvua samalla pitäen kiinni ympäristönäkökulmasta. Kiitos ja sitten herra Kramer. Kiitos. Meidän varjoesittelijämme ei ole täällä paikalla, e, mutta joka tapauksessa minä haluaisin tästä nyt kiittää esittelijää. Minä tuen näitä kompromisseja, mutta nämä asiat, e, joista puhuit, niin täällä ei ole mitään kompromissia syntynyt. Me tietenkin olemme tässä eurooppalaisessa rajat ylittävässä yhteistyössä, eikä pelkästään lentoliikenteessä ja tutkimuksessa, mutta valitettavasti nyt emme löytäneet kompromissia näistä asioista ja vihreän oli pakko äänestää vastaan. Ja kyllä, sinä Mathieu varmaan tämänkin kestät, kiitos. Mrs. Foster. Sitten Rova Foster. Uh, well, thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos Natalie Grisbeckille hänen tekemästään hyvästä työstä. Tämä on tietysti aika monimutkainen mietintö ja on vahinko, että varjoesittelijä Robert Seed, se ei ole nyt paikalla, kaikki tarkastelevat huolella äänestyslistaa. Ja me voimme kyllä tukea suurelta osin tätä mietintöä, mutta halu- ja haluaisimme tässä lopuksi vielä kiittää esittelijää hyvin tehdystä työstä. Kiitos. No. Kiitos. Sitten Rova Hälsender. Yes, thank you, eh, señor presidente. Niin, puheenjohtaja, niin minä haluaisin niin, Rova de Veirak on tehnyt mainioita ehdotuksia tässä. On totta, että Lentoliikenne tarvitsee paljon tutkimusta osakseen, mutta ei pelkästään lentoliikenne, vaan myös kaikki muutkin liikennemuodot. Ja minä olen tehnyt tähän pari tarkistusta ja nyt tähän sitten yhden suullisen te, suullisen ehdotuksen, eli tässä pitäisi puhua kaikista eurooppalaisista liikennemuodoista, eikä vain yhdestä ainoastaan, koska kaikki liikennemuodot tarvitsevat tutkimusta. En minä missään tapauksessa lentoliikennettä vastusta, mutta kaikki muutkin liikennealat tarvitsevat tutkimusta osakseen yhtä paljon kuin lentoliikenne, joten ei pitäisi syrjiä näitä muita muotoja. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia sitten komissiosta Damiani. Kiitos puheenjohtaja. Komission puolelta me olemme hyvin paljon eh, tätä Rova Grisbeckin mietintöä arvostaneet eh, ja hyvin rakentavasti hän on eh, näitä asioita käsitellyt meidänkin eh, kanssamme, aivan kuten valiokunnankin kanssa. Mielestäni tämä mietintö on vanginnut nimenomaan tämän asian ytimen, se mikä, mikä tässä komission ehdotuksessa, horisontti 2020 ehdotuksessa oli. Me olemme pyrkineet eh, luomaan tasapainoa sosioekonomisten, kilpailullisten asioiden ja mm, tällaisen eh, kokonaisnäkemyksen koko, suhteessa koko liikennesektoriin ja ottamaan nämä modaaliset erityispiirteet huomioon. Ja tämän lisäksi hän on korostanut, aivan kuten muissakin tarkistuksissa on tehty, niin tässä on korostettu sitä, että me vahvistamme paitsi liikennepolitiikkaa, niin myöskin ilmasto- ja ympäristö- ja terveyspolitiikkaa. Tämä täydentävyys ja se, että täydentävyyttä pitää vahvistaa, niin ne ovat tämän ohjelman kannalta ongelmallisia muilta osin. Kestävyys on hyvin tärkeä asia ja tämä liittyy siihen, että me olemme hyvin monien tarkistusten e, tukena. Sitten on toisia tarkistuksia, joiden myötä tulee liikaa yksityiskohtia mukaan tähän tekstiin. Ja joskus näissä toisissa tarkistuksissa on sellaisia kompromissielementtejä ja sellaisia ristiriitaisuuksia, joihin emme voi e, liittyä esimerkiksi numerossa 44 kompromississa. Täällä on yritetty ottaa mukaan sellaisia seikkoja, sellaisilta sektoreilta, jotka eivät kuulu tähän soveltamisalaan, eivätkä näihin liikenteen haasteisiin. Esimerkiksi nämä asiat, jotka liittyvät matkailun mukaan ottamiseen. Mutta no kokonaisuutena me suhtaudumme hyvin myönteisesti ja hyvin monet ehdotetut tarkistukset ovat myös meille mieleen. Kiitoksia. Rouva Griesbeck, olisiko teillä jotakin, jotakin lisättävää tämän jälkeen esimerkiksi tämä komissio sanoi. Niin, kiitokset. Eipä tässä sen kummempaa nyt kaikki tämä komission ylistys minut suorastaan hämmensi. On, onkohan se tottakaan? No, ihan vitsinä vain. Olen toki iloinen tästä työstä ja olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että on yksinkertaisempaa pyrkiä olemaan toistamatta näitä ja pyrkimään lyhentämään tätä tekstiä ja myös sitten vältellä vastakkaisuuksia tässä tekstissä. Tuo tarkistus neljä, ymmärrän tämän kannan tasapainon löytämiseksi. Olen myös toki kuullut tämän suullisen eh, Ines senterin tekemän tarkistuksen. Olen täysin sen takana. Mainio ajatus. Ja sitten vielä Matthew Groshin ja Mikael Kremerin ja Rova Fosterin ehdotukset otan ilolla vastaan. Kiitos. Kiitos. Huomenna on äänestys. Minä muistutan siitä, että ITRE-valiokunta äänestää lokakuussa ja tässä on suunnitelma sellainen, että marraskuun täysistuntoon mentäisiin, mutta katsotaan nyt, jos täällä katot putoavat päälle, niin joskus suunnitelmat voivat muuttua. Kiitoksia Rova Grisbeck. Sitten me siirrymme seuraavaan. Tämä oma-aloitteinen mietintö matkustajan oikeudet kaikissa kuljetusmuodoissa. Esitteli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa puheenvuoroni kiittämällä kaikkia kollegoita erinomaisista ajatuksista, joita he ovat esittäneet noin 250 tarkistuksen kautta. Ja tässä en ole nähnyt mitään suuria poliittisia erimielisyyksiä, mutta sitten tietysti kun katsotaan näitä yksittäisiä esityksiä, niin huomataan, että Useammatkin kollegat haluavat mennä pidemmälle kuin esittelijä, ja tässä on keskusteluun tuotu uusia ja täydentäviä ideoita. Meillä on 12 kompromissitarkistusta, joita olemme esittäneet. Nämä keskittyvät tärkeimpiin kohtiin, kuten avoimuuteen, tiedottamiseen, vammaisten ja huonon liikkuvuuden omaavien henkilöiden eh, helppopääsyisyyteen ja sitten myös valitusmenettelyihin. Lentoyhtiöt ovat menneet konkurssiin viime aikoina laajoin joukoin ja senpä takia menettelyt konkurssitilanteissa ovat sitten olleet tässä esillä ja ne ovat menneet minun esitykseni ulkopuolelle. Ja sitten viimeisenä kompromissitarkistuksena on esitetty, että mitä tapahtuu, jos että matkustaja kuolee näissä hyvin valitettavissa tapauksissa. Ja tässä äh, odotan sitten myös komission reaktioita tähän asiaan. Ja tässä haluan myös muistuttaa teitä, että parlamentin päätöslauselma vuodelta 2009 ei ole vielä johtanut merkittäviin toimenpiteisiin, vaikkakin parlamentti jo tuolloin vaati tarmokkaampaa otetta näiden asioiden kohdalla, joten Useimpien tarkistusten kohdalla olen laittanut plussan äänestyslistalle, mutta joissakin kohdissa kyllä myös miinuksen, jotta tämä mietinnön rakenne tai logiikka ei kärsisi. Mainitsen tässä muutaman. Kollegat Savisaar ja Utsias, he molemmat ehdottivat, että ikääntyviä ihmisiä pitäisi ottaa paremmin huomioon koska he eivät välttämättä pysty käyttämään uutta teknologiaa. No minusta tässä nyt ei pidä välttämättä nostaa ikääntyneitä henkilöitä erikseen. Ei tässä voida näin sormella osoittaa, koska kyllähän monet vanhemmat ihmiset ovat nykyään paljon näppärämpiä teknologian kanssa kuin nuoremmat. Ja tässäkin äh, ehkä haluaisin tietää äh, lisää siitä, että millä tavoin näitä ihmisiä nyt pitäisi sitten huomioida. Ja sitten tässä oli tarkistus, joka vaati, että kansallisella tasolla täytäntöönpanon pitäisi tapahtua riippumattomien täytäntöönpanotahojen kautta. Tämä riippumattomat, no tämä äh, kansalliset täytäntöönpanokeskukset, joista käytetään englanninkielistä lyhennettä, niin tässä koska tarkoitus on toimia eurooppalaisella tasolla, niin niitä pitäisi myös kutsua siksi, joten yksinkertaisuuden nimissä ehdotan, että tämä keskustelu jätettäisiin mietinnön ulkopuolelle. Sitten herra 176 tarkistus tämä, joka liittyi palveluntarjoajien tilanteeseen, maksukyvyttömyystilanteeseen. Tämä mielestäni tarkistus tässä kohdassa menee mietinnön rajausten ulkopuolelle, joten jättäisin sen pois sitten Tremosa ja muut kollegat, jotka tässä luettelin ja myös kollega Savisaar ovat ottaneet tarkistuksia tähän mukaan, jotka liittyvät ylivaraustilanteisiin ja ylimyyntitilanteisiin. Ja tässä haluaisin komissiolta tiedon siitä, millä tavoin nämä aihealueet kuuluvat jo olemassa olevien lainsäädäntötekstien piiriin ja onko tässä täydennystarvetta ylipäätään olemassa. Ja lopuksi vielä yksi muodollinen seikka. Minä ymmärrän kyllä joidenkin kollegoiden näkemykset siitä, että meillä on ollut liian vähän aikaa keskustella yksittäisistä kohdista. No totta kai minäkin olisin toivonut, että näiden asioiden käsittelyyn olisi ollut enemmän aikaa, mutta kun ajatellaan tätä menettelyä ja sitten tässä kaikki käännökset tarvittiin ja lomakausikin tuli väliin, joten keskusteluaika on ollut vain viikon verran ja tietysti Strasbourgin täysistuntoviikolla ei ole aikaa kokoustaa, mutta tästä huolimatta olen edelleen sitä mieltä, että parlamentin pitäisi ehdottomasti äänestää tästä lokakuun täysistunnossa, mikäli haluamme, että tämä todella johtaa tuloksiin komissiossa. Nimittäin komissiohan aikoo tehdä ehdotuksensa aiheesta marras-joulukuussa. Siksi aikataulu on tiukka. Ja tässä yhteydessä haluaisin mainita myös sen, että viime viikon lopulla tämä mietintö mainittiin yhtenä asiana, joka tulee lokakuun esityslistalle. Ja niinpä pyytäisin koordinaattoreita ottamaan yhteyttä poliittisiin ryhmiin, jotta todellakin tämä asia voidaan lokakuun täysistunnossa käsitellä, kuten alun perin oli tarkoitus. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Herra Bach, voisinko tässä vielä e, toistaa tämän, että ihmiset voisivat kertoa koordinaattoreille, siis että me haluamme tämän lokakuulle ja toivoisimme, että koordinaattorit nyt sitten tekisivät tätä poliittista työtä. Minä tiedän, että herra Grosch on tehnyt omansa Dole Maissenen. Tekin voisitte puuttua tähän ryhtyä toimeen. Rasiler, Michael myös, te voisitte yrittää saada tämän takaisin esityslistalle. Sehän on otettu pois esityslistalta vain tämän katto-ongelman takia. Meille saattaisi tulla ongelmia tästä äh, asiasta, äh, koska tässä nyt aikataulut menisi komission kanssa sitten vähän väärässä järjestyksessä. Sitten varjoesittelijöitä. Eh, já bych v prvé řadě za... Kiitokset. Minä haluaisin kiittää hyvästä kompromissihengestä voimme tukea tätä, mitä on sanottu. Olemme, olen sitä mieltä, että on tärkeää välittää tuo viesti komissiolle ennen kuin he saavat ehdotuksensa lopullisesti aikaiseksi. Tässä on tehty työtä aikapaineiden alla, mutta esittelijä on toiminut hyvin, hyvin rakentavasti ja hyväksymme tämän kompromissi B, jonka pohjalta luodaan yhteinen oikeuspuitteisto kaikille matkustajille eri liikennelajien omien erityispiirteiden sisällä. Ja tällaisen, tällainen valituslomake on myös meidän kannattamamme ja myös sitten tämä kompromissi numero kahdeksan, se on hyvin tärkeää ja tuen sitä ja eritoten ne, jotka tarvitsevat avustuspalveluita tai eivät pysty liikkumaan vastaavasti täysipainoisesti, niin tämä tätä esteettömyyttä haluaisimme korostaa ja sitten tämän lomakkeen saamista kaikilla mahdollisilla kielillä monta kertaa nämä esitetään hyvin monimutkaisessa muodossa, mutta riittäisi tällainen lyhyt pieni huomio lipussa matkustajan oikeuksista. Uskon, että voimme tukea tätä tekstiä täysin. Muutamia yksityiskohtia on syytä käydä vielä läpi uudelleen keskusteluissa, mutta kiitän esittelijää. Kiitos sitten Rova Savisaari. Aitäh, härra esimees. Head kolleegid. kui... Kiitos. Tämä on nyt meidän oma aloite mietintömme, mutta meidän täytyisi pitää tätä, pitää tätä hyvin tärkeänä myöskin Euroopan unionin komission kannalta. Haluaisinkin kiittää esittelijöitä. Hyvin monet tarkistukset tähän tehtiin ja olen iloinen Eh, siitä, että kollegojen näkemykset matkustajien oikeuksista olivat hyvin samankaltaisia. Sitten vähän tarkemmin näihin tarkistuksiin. Minun ryhmäni tukee näitä kompromissitarkistuksia ja hyvin monia muita, ja myöskin IMKON tekemiä ehdotuksia. Enkä minä nyt niistä puhu. Minulla kuitenkin on eräitä kysymyksiä, joita haluaisin teille esittää. 61 ja 62, ne liittyvät tiedon saantiin. Me tuemme sitä, että modernia tekniikkaa käytettäisiin laajemmin, mutta ei kuitenkaan voida olettaa, että kaikki ihmiset käyttäisivät älypuhelimia ja muita tämän tyyppisiä, vaan meidän täytyy myös muistaa ne ihmiset, jotka eivät käytä internettiä ja älypuhelimia, kuten vanhemmat ihmiset, niin sitä pitäisi miettiä, että kuinka me saamme tietoa heille kulkemaan. Sama tieto pitäisi olla tarjolla näillekin ihmisille aivan sama kuin heille, jotka pystyvät uutta teknologiaa käyttämään. Sitten tarkistus 43. Tiedon täytyy olla saatavilla, mutta tietoa pitäisi saada myöskin ihmisiltä, ei pelkästään koneilta. Mitä sitten tulee näihin hätätilaolosuhteiden määrittelyihin? Joskushan matkat peruntuvat teknisten ongelmien myötä ja niitä kutsutaan force majeureiksi. Me tarvitsisimme paremman lainsäädäntökehyksen sillä tavalla, ettei teknisiä vikoja voitaisi käyttää tekosyynä koko matkan peruuttamiseen. Sitten 102 tarkistus, joka on ylibuukkaus ja ylimyynti. Lisäkseni on varmasti muitakin ihmisiä, jotka ovat tähän ongelmaan törmänneet. Me tarvitsemme hyvin selkeät säännöt sekä liikenteen harjoittajille että matkustajille, mutta muuten. Thank you very much. Kiitos. Sitten herra Krame. Uh, Minäkin kiitän esittelijä uh, tässä hyvästä yhteistyöstä, hyvästä mietinnöstä. Mekin tuemme tätä mietintöä. Ja tietysti tärkeää olisi, että olisi jonkinlainen riippumaton elin, joka käsittelisi kaikkia näitä valituksia tai oikeuksia. Ja rautatieliikenteessähän tällaisia on jo olemassa ja hyviä kokemuksia on kerätty. Minäkin esimerkiksi kerran Bryssel Airlinesin lennolla tullessani pyrin tänne ja lento oli peruttu vain siksi, että oli jotain epämääräisiä teknisiä ongelmia ja sitten minä sanoin, että hetkinen, haluan korvausta ja sitten ö, odotin ja lento tosiaankin meni ja, tai ei mennyt ja minä sitten sain Sain todellakin korvauksen ehkä vain siksi, että olin meppino joka tapauksessa, mutta tämä ei aina onnistu niin hyvin ja sääntöjä on olemassa, mutta mitä tapahtuu, jos niitä rikotaan? Minä sain kerran tiedon siitä, että eräs turistiryhmä oli Italiassa ja yksi juna ei sitten tullutkaan parin tunnin ajan. Sanottiin aina, että viiden minuutin kuluttua se tulee, mutta lopulta se ei enää tullutkaan. Ja sitten tämä ryhmä laitettiin viimeiseen paikallisjunaan, ei mihinkään intercity-junaan, johon alun perin oli tarkoitus mennä, ja sitten sanottiin, että teidän lippun ei muuten pädekään. Te ette pääse Saksaan asti, ettekä voi ostaa lippua tästä junasta. Ja ryhmä heitettiin ulos. Ryhmä heitettiin ulos junasta keskellä yötä ja tällaista ei voi antaa tapahtua. Ja nyt haluan komissiolta selkeät sanat siitä, että miten näitä matkan, matkustuspalveluiden tarjoajia rangaistaan. Kyllä, jos sääntöjä laaditaan, niin niitä pitää myös noudattaa. Minä haluan komissiolta selkeitä vastauksia. Minä olen kuullut vaikka kuinka monesta ikävästä tapauksesta, eikä näitä saa jättää rankaisematta. Kyllähän asiakas on kuningas. Näinhän se toimii kaikkialla muuallakin. Miksi ei liikenteen alalla ja myös rajat ylittävästi. Ja kyllä hätä, ta, hätätilanteessa olevia ihmisiä pitää aidosti auttaa. Eihän tällaisia tilanteita voi antaa tapahtua, että tämäkin turistiryhmä heitettiin ulos junasta, vain sen takia, että heillä nyt ei ollut juuri siihen junaan sitten oikeuttavaa lippua. Sitten herra Bradford. Kiitos puheenjohtaja. Tässä herra Kramer. Eh, Minullakin on tästä tietoa eh, minä luulin, että Brussels erilaisilla, että minulla, minä olin ainoa, jolla oli sellaisia ongelmia, mutta ei näköjään sitten kuitenkaan. Kiitos näistä tiedoista. Aivan yleisesti puhe, puheenjohtaja, haluaisin sanoa, että nämä kompromissit ja nämä tarkistukset, joita meillä on, niin minä tuen niistä sellaisia, jotka ovat suhteellisia – koska minun mielestäni meidän täytyy välttää tässä eh, sitä, että menemme liian pitkälle ja luomme vain lisää byrokraattisia ongelmia yrityksille. Esimerkiksi bussiliikenteessä me tiedämme, että siellä on paljon PK-yrityksiä, ja eikä pidä olla sitä sellaisia määräyksiä, jotka rasittavat näitä pieniä kuljetusyrityksiä eh, aivan kohtuuttomasti ja synnytä liikaa kuluja. No sitten muutama kohta näistä tarkistuksista, jotka haluaisin ottaa esiin. Monet kompromissit ovat sellaisia, mitä, joita voi tukea, erityisesti niitä, joissa ö, korostetaan silloin, kun silloin kun ongelmia on esimerkiksi 136 ja 137. Myöskin kompromissi 5 on avomuuden kannalta hyvä. Te muistatte, että minä itse valmistelin tästä mietintöä palvelukysymyksissä. Sitten kompromissit kahdeksan ja yhdeksän. Tässä onkin avainkohta. E, tässä on maksukyvyttömyydeltä e, suojaaminen kyseessä, siis matkustajan suojaaminen, ja komission pitäisi tähän kiinnittää hyvin paljon huomiota. Sitten vammaiset matkustajat. Mm, tässä on kompromissi 10 kysymyksessä. Ja jos nyt sallitte, niin eh, kaksi, kaksi oma tarkistukseni eh, haluaisin ottaa esille. Jos on hyvin vaikeasti vammainen matkustaja, niin on hyvin vaikea liikkua esimerkiksi lentoasemilla. Minä uskon, että kollegat voivat tätä tukea. Savisaari ja Barke eh, ovat oikeilla linjoilla, mitä tulee tähän tiedon jakamiseen eri muodossa, koska jotkut, eh, siis minulla itselläkään ei ole iPhone eikä iPadia, minäkin olen aika haasteellinen matkustaja. Minä haluan tämän mustaa valkoisena ja tiedän, että ihmiset, jotka ovat nuorempia tai vanhempia kuin minä, ovat myös sitä mieltä, että paperilla pitää tieto olla ei heilläkään ole kassikaupalla teknologiaa mukana matkustaessaan. Mutta noin yleisesti minä tuen tätä mietintöä. Kiitoksia, herra Grosch. Ja, vielen Dank, herr Vorsitzender. Kiitos, puheenjohtaja. Minä olin jo matkustajien oikeudet asiassa mukana ja nämä ovat erittäin ajankohtaisia aiheita. Mietintö on todella osunut oikeaan aikaan ja on tärkeää pitää huolta siitä, että parlamentissa käydään laajapohjaista keskustelua aiheesta ennen kuin komissio tekee asiaan liittyvät ehdotuksensa. Kokemukseni perusteella voin tukea niitä kollegoita, jotka olivat sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä niin selkeää lainsäädäntöä, että ne eivät, että yksinkertaisesti valituksia ei enää tule, että säännöt ovat kaikille selvät. Ja sitten jos laadimme niin monimutkaista lainsäädäntöä, että siinä on porsaan reikiä, niin silloinhan siitä ei ota kukaan tolkkua. Ja sitten toinen asia, joka tässä tulikin jo ilmi, on se, että eikö tässä voitaisi ottaa oppia muista aloista, nimittäin että nimettäisiin eri aloille selkeät vastuunalaiset elimet, ja nämä vastuunalaiset elimet sitten olisivat hyvin määritelty ja niiden tehtäväjako olisi selvä, että ihmiset sitten tietäisivät suoralta kädeltä, mihin ottaa yhteyttä ja millä kielellä esimerkiksi. Sillä joissakin maissa on hyvin vaikea saada tietoa näistä matkustajien oikeuksista esimerkiksi juuri kielivaikeuksien takia. Mutta kyllä pitää pitää huolta siitä, että jos jotain, jotenkin matkustajien oikeuksia räikeästi rikotaan, niin kyllä matkustajien pitää saada tietoa siitä ymmärtämällään kielellä, vaikka ulkomaisilla, ulkomailla olisivatkin. Ja tietoa pitää välittää myös etukäteen. En mainitse tässä nimeltä lentoyhtiöitä, tiedätte kaikki mistä puhun, mutta kun buukataan lippu, niin silloinhan printeristä tulee ulos 12 sivua erilaisia vastuuvapauslausekkeita, joissa lentoyhtiösten vapauttaa itsensä liki kaikesta vastuusta. Pitäisi selkeyttää näitä säädöksiä siten, että matkustajat tietävät, mitä ovat ostamassa. Nythän netti, netistä lippua ostettaessa pistetään varasti ruutuun, että olen hyväksynyt sopimukseen liittyvät ehdot, ja nämä ovat usein hyvin vaikeaselkoisia. Siitäkin pitäisi päästä eroon ja eihän tämä nyt mikään tyhjentävä mietintö voi olla. On hyvä, että Jorskin on tässä poistanut tiettyjä yksityiskohtia, että tämä ei rönsyile liikaa. Tärkeää on, että tässä nyt esitetään selkeä kanta komission suuntaan, jotta näkemyksemme tulee huomioon otetuksi. Ja pidämme näin huolta siitä, että komissio lainsäädäntöehdotuksessaan on ottanut parlamentin näkemykset huomioon. Sen takia tässä ei kannata mennä liian pitkälle yksityiskohtiin ja haluan kiittää tässä vielä kaikkia asianosaisia ja myös poliittiset ryhmät ovat tässä tehneet hyvää yhteistyötä. Kiitos. Sitten seuraava. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset äh, kollega Bahille tästä mainiosta tekstistä ja haluaisin toivoa komission ryhtyvään toimiin matkustajien suojelemiseksi sellaisissa tapauksissa, jolloin lentoyhtiö ajautuu konkurssiin. Tässä on selviä puutteita. Ja monina vuosina ja jo tämän vuoden aikana on jo tapahtunut 17 lentoliikenneyrityksen konkurssia, joten tämä kysymys pitäisi saada myös tekstin kattamaksi. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää eh, George Pahia tästä ja onnitella tästä mietinnöstä. Tässä on nyt sellaiset kriittiset ajat, e, me keskustelemme vain eurosta, mutta tässä on nyt asia, missä ihminen on keskiössä, ja siksi minun mielestäni tämä mietintö on hyvä. Tämä tuo oikeudenmukaisuutta myös vanhemmille ihmisille, ja kiitoksia tästä. Okay, thank you. Now, miss... Kiitos sitten Kalamatsis. Ja ennen kuin aloitatte, niin muistutan erästä asiasta. Minä herra Brackbowin käsitystä tuen. Me emme aina ole tietokonenörttejä, emmekä ole netissä koko ajan kaikki roikkumassa. Ja tässä olisi hauska olla vähän vanhanaikaisempi. Minä haluaisin tätä asiaa katsoa myöskin työpaikkojen säilymisen kannalta. Ja se pitäisi ollakin mielessämme koko ajan. Minulla on muutama kysymys, jotka liittyvät komission asioihin. Miten Euroopan unionin tuomioistuin tulee tähän reagoimaan. Tiedämmekö, mitä tässä tulee sanomaan? Meillä on julkisasiamiehen lausunto. Minä uskon, että komissiossakin tiedetään, että lentoyhtiöt aivan tahallaan eivät hoida hommiaan, koska ne ovat jääneet odottamaan EU-tuomioistuimen näkemystä tässä nyt, tämä ei ole nyt aivan luotiuna vauhdilla menossa tämä asia. Tässä on tällainen tavarajuna vauhti lähinnä kyseessä, mutta onko mitään tietoa komission puolella siitä, koska meille tulee lausunto? Sitten muut asiat. Mitä tulee tähän siviililentoliikenteeseen? on tukittava kaikki nämä force majeure porsaan reijät, koska lentoyhtiöt ovat eh, todellakin käyttäneet runsaasti hyväkseen tätä, jotta ne eivät ole joutuneet maksamaan näitä kompensaatioita. Monakon eh, lentoyhtiö esimerkiksi minun kohdallani meni niin, että tästä sitä ei maksettu, koska tässä oli tällainen eh, force majeure, force majeure ja tässähän nyt edelleen odotetaan, odotetaan tätä tuomioistuimen kantaa. Ja hyvin, hyvin taitavia lentoyhtiöt ovat myös tässä yli mm, matkatavaran ryöstöasiassa. Minä olen vähän tällainen äh, Eh, huolekas mies ja ajattelin, että vaimoni kanssa on parempi, että otamme vain yhden matkalaukun, kun sen sijaan että ottaisimme kaksi. Mutta koska se sitten painoi 23 kiloa, niin minä sain sitten 25 eh, punnan eh, lisäsakkomaksun tästä. Sitten minä kiistin tämän ja he sanoivat minulle, että katsokaapa verkkoa verkkosivuiltamme. Ja siellä sivulla siellä ja siellä sanotaan, että lisää matkatavaraa matkatavarasta maksetaan lisämaksua ja se on, riippuu tämän kollin painosta eikä se ole per henkilö, kun sitä maksetaan. Eli näin on asia ollut elokuusta lähtien. Sitten matkustajien oikeus tietoihin. Tänä kesänä, herra Kalamitsos, minä olen pitänyt seminaaria lentoasemilla eh, kertomassa ihmisille, mihin, mitä oikeuksia ihmisillä on silloin, kun lento on myöhässä. Brussels Airline järjesti poliisit eh, perääni. Ja sitten ja tämä Monakon asia, minkä äsken mainitsin. 261 asetus tässä on kyseessä. Ja jos tästä asiasta nyt on tietoa lentoasemilla, niin se on aina jossakin kummallisessa piilopaikassa, jossakin WC-käytävän varrella, eikä kukaan näe näitä Ainoastaan Napolin kentällä minä näin, että matkustajan oikeudet olivat sellaisessa paikassa TV-ruudun vieressä Tsekin alueella, missä ne ovat hyvin nähtävissä. Täytyy olla tarkempi siinä, miten tämä, mihin tämä tieto pannaan näkyville. Tämä koskee tietenkin myös rautateiden matkustajia. Täytyy näiden tietojen olla näkyvässä paikassa kaikille. Ja myöskin näissä check-in-alueissa ja kanttiineissa, e, niin sielläkin pitäisi olla, koska eivät nämä check-in henkilötkään työskentekijät tiedä asetuksen 261 sisältöä. Meidän täytyy asettaa vaatimukseksi se, että Tsekinissä työskentelevät ja matkatauran käsittelijät ja muut tietävät, minkälainen, minkälaiset säännöt ovat voimassa. Koko henkilökunnan täytyy tietää se. Tämä nimittäin, tämä leikki jatkuu lentokentillä. Me tiedämme, minkälaiset oikeudet meillä on, ja me tiedämme, että lentoyhtiöt käyttävät paljon aikaa siihen huolehtiakseen, ettei kukaan tietäisi näistä oikeuksista mitään. Joten nyt meidän täytyy viheltää tämä peli poikki. Matthew viittasi näihin näkyviin ongelmiin, mutta minulla tosiaan, kuten äsken kerroin, minulla on todella vakavia ongelmia itselläni. No, saatte nyt vielä puhua, mutta vain lyhyesti. well, thank you very much, Chair. I was... Kiitos, herra. Due timing. Kiitos. Jos me nyt eh, jaamme tätä asiaa aikaa ryhmien kesken. Um. Niin, hän ei ole kyllä paikalla, enkä ole kyllä kertoakaan hänelle. No joka tapauksessa, kiitos herra puheenjohtaja. Anteeksi, että tulin paikalle myöhässä, olin toisessa valiokunnassa. Äh, kuuntelin äskeistä hyvin sanoista puhettasi ja meinasin sanoa kiitos herra Bach siitä, että liki kaikki esittämäni tarkistukset on hyväksytty. Minähän tein nämä vihreiden varjoesittelijän näkökulmasta. Ja tässä mainitsit juuri todella hyvän ajatuksen siitä, että pitäisi olla jonkinlainen keskitetty tiedotuspiste, joka olisi kaikkien nähtävillä. Ja kiitos todellakin herra Vahja. On todella ikävää, että meillä ei ollut tämän prosessin aikana tarpeeksi aikaa kehitellä näitä ideoita vielä pidemmälle, niin erityisesti kun tässä tuli mieleen niitä niin paljon. Olisi ollut hyvä keskustella tästä vähän pidempään, mutta on oikein hyvä, että olet ottanut nämä tarkistuksemme laajalti huomioon. Ja kiitos myös kaikille muille asianosaisille ja myös puheenjohtajalle. Kalamitsosi, kaikki vastaukset. Thank you very much, Mr. Chairman. And... Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset näistä useista ehdotuksista, joita olemme kuulleet tänään ja myös valiokunnan tarkistuksista. Onnittelut toki myös esittelijälle asiakirjasta ja rakentavista kohdista siinä. Muutama asia ensiksikin. Tässä tosiaan nyt toivotaan, että olisi yksi, yksi intermodaalinen teksti kaikille ja siihen on tämä kompromissitarkistuskin tähdännyt. Kuitenkin me pidämme matkustajien oikeuksia tällaisena kehittyvänä kenttänä, eli tässä on toki puhuttu näistä lento- ja rautatieliikenteistä, jotka ovat jo voimassa, ja sitten laiva- ja linja-autoliikenne tulevat voimaan. Eli emme voi tehdä yhtä asetusta, joka kattaa kaiken, vaan täytyy edetä siitä, mihin ollaan nyt päästy ja oppia niistä kaikista virheistä, joita on tehty. Eli tässä näin toimitaan ja uskoin, että tämä teksti tulee nyt aivan oikeassa vaiheessa, koska me mietimme juuri lainsäädännön muutoksia ja myös suuntaviivoja, joita meidän täytyy kehitellä. Ensimmäiseksi tästä tiedottamisesta ja uskon, että kaikki voimme nyt olla samaa mieltä siitä, että kansalaisten pitäisi saada enemmän tietoa oikeuksistaan ja miten niitä sitten sovelletaan. Me kaikki täällä, me välttämättä ole kaikkia iPad, iPhone, kaiken maailman käyttäjiä, joten tosiaankin meidän täytyy olla myös perinteisempiä tiedon välityksen muotoja käytössämme. Ja tiedon täytyy olla, kuten puheenjohtaja sanoi, myös Tsekin alueilla, jopa tuolla vessoissa voisi olla näitä tai lepoalueilla. Ja näitä, tätä voitaisiin käyttää varmasti paljon enemmän kuin tähän asti, joten ja tuota älypuhelin, kuten tuo komission varapuheenjohtaja Kallas kesällä ehdotti. Varmaan pitäisi myös sitäkin kehitellä, ja, mutta tiedon pitäisi olla joka tapauksessa kaikilla unionin virallisilla kielillä käytössä. Meillä on jo kuutisen tuhatta kuutisen kertaa tuota tietoa jo käytetty tuon uuden sovelluksen kautta se viimeisten kahden kuukauden aikana. Ja tällaisia matkustajaoikeuskampanjoita pitäisi laajentaa. Seuraava alkaa tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alkuvaiheilla. Ja uskomme, että tässä prosessissa myös nämä kymmenen matkustajaoikeutta kokonaisuus voitaisiin jakaa kaikille. Eli kansalaisten on syytä nyt ryhtyä oppimaan oikeuksiaan, koska ihmiset eivät nyt todellakaan tiedä, mihin, mitä oikeuksia heillä on. Myös minä itsekin aina missään muutaman oikeuksista, jota minulla ehkä olisi. Ja yksinkertaisuutta pitäisi korostaa näissä ohjeissa. Myös muitakin kokonaisuuksia voitaisiin miettiä Esimerkiksi eh, ei tätä selvää. Esimerkiksi kun olemme tutkailleet näitä tiettyjä tarkistuksia, et ei, ei pidä klikata tuota maksua ennen kuin kaikki muut Eh, ennen kuin on klikannut sitä kohtaa, jossa puhutaan matkustajan oikeuksista. Eh, tämä uusi teknologiahan on jo ajanut suurimman osan varaamaan lippujaan internetissä, joten tällaisia klikattavia matkustajaoikeuskohtia voitaisiin lisätä sinne ja näin myös sitten yritysten pitäisi tarjota paikkansa pitävää tietoa noilla sijoillaan. Eli näin voitaisiin rohkaista entistä enemmän vuoropuheluun matkustajien ja matkustuspalvelujen tarjoajien kanssa. Ja tietysti myös lentokentillä täytyy aina, täytyisi aina olla jonkun paikalla tiskin takana. Ja tosiaan täytyy miettiä, miten tilannetta voidaan parantaa entisestään, eli minkälais, miten tietoa väitetään matkustajaoikeuksista ja että tuo tieto sitten olisi mahdollisimman oikeaa tasoista ja oikeaa. No sitten tässä on moniakin tarkistuksia, varsinkin tuo kohta 11 hinta avoimuudesta ja ainakin 13 jäsentä ovat tehneet ehdotuksia tähän, joten äh, tästä näkyy, että on hyvin suuresta on huolenaiheesta kyse. Olemme sitä mieltä, että meidän täytyy vielä tutkia asiaa, pohtia asiaa ja me erityisesti nyt tutkailemme tuota fitness-checkiä, katselemme tätä nykyistä lainsäädäntöä, eli miten se toimii ja varmasti tarkistuksia ja muutoksia tarvitaan, eli tutkailemme sitten näitä. Hintojen avoimuus tietysti on yksi asia, jota täytyy valvoa ja monitoroida ja sitten tulokset tuodaan teille kyllä sitten ajallaan. Ja sitten soveltamisesta ja täytäntöönpanosta olemme sitä mieltä, että niin oikeuksia täytyy vahvistaa entisestään, muuten niistä tulee täysin merkityksettömiä. Ja nyt tässä on kyse tietysti kansallisesta viranomaisesta, joka tätä tietoa välittää, ja sitten pitäisi olla myös mahdollisuus valittaa ilmaiseksi, mutta matkustajat eivät välttämättä edes tiedä tuosta eurooppalaisesta yhteyspisteestä, eri, joka toimii eri kielellä, eurooppalaisista kuluttajakeskuksista, joihin voi ottaa yhteyttä tällaisissa tilanteissa. Eli tästä kuluttajan pitäisi mainita kyllä. Ja täytyy käyttää tuota nykyisin jo olemassa olevaa virastoa ja kouluttaa näitä henkilöitä myös tämän tiedon käsittelyyn. Ja sitten tietysti tuo valitusten esittäminen, siinä on tuo asetus 261 kyseessä. Kiinnitämme huomiota ne tuohon tulevaan sähköiseen muutoksen hakupalveluun ja riitojen ratkaisujärjestelmään. Näiden kautta varma, näiden kahden ehdotuksen kautta me varmasti sitten pystymme ratkaisemaan nämä ongelmat tuon sähköisen muutoksenhakupalvelun, keskitetyn muutoksenhakupalvelun järjestelmän kautta. Ja sitten tietysti puhutaan tästä unionin laajuisesta kaikki liikennemuodot kattavasta valituslomakkeesta. Tällainen on olemassa jo lentoliikenteessä ja tähän pohjautuen tarjoaisimme sitä sitten myöhemmin muillekin liikennemuodoille. Ja sitten täällä on vielä muita tarkistuksia, jotka ovat myös hyvin merkittäviä ja liittyvät tähän no-show-politiikkaan, jota lentoyhtiöt sitten harjoittavat Eli palau, paluulippua ei voi käyttää, jos ei ole käyttänyt jo menolippuakin. Ja me mietimme sitä, minkälaisia keinoja voitaisiin nyt sitten käyttää, jotta lentoyhtiöt eivät voisi hyötyä tällaisista tilanteesta. Ja vielä sitten totta kai meidän asetuksessamme 261 on myös tiettyjä hämäryyksiä ja sitä täytyy parantaa, sen ymmärtämistä ja myös sen täytäntöönpanoa. Ja nyt me sitten käymme uudelleen läpi tätä asetusta ja oikeuksia vahvistamme ja sitten myös juuri tuo kuuluisa poikkeukselliset olosuhteet, johon monet ovat jo viitanneet, eli juuri vaikka nuo tekniset ongelmat ja niin poispäin. Eli meidän täytyy nyt tosiaan saada selvälle, selväksi tämä asia, eli avoimesti ja hyvin selkeästi täytyy asiaa käsitellä, jotta tätä poikkeuksellisia olosuhteita ei vain käytetä tuollaisena tekosyynä. Joka tapauksessa uskon, uskoisin, että me tämän lainsäädäntöehdotuksen kautta voimme komissiossa muuttaa tätä 261 ja 2008 tekstejä, ja kun, jos näitä täytäntöön pannaan aivan oikeasti, niin sitten saavutamme ne tavoitteet, joihin olemme nyt pyrkimässä. Ja näin voidaan kehittää sellaisia ratkaisuja, joita voidaan soveltaa hyvinkin lähitulevaisuudessa tämän vuoden loppuun mennessä tai 2013 alkuun mennessä. Ja vielä sitten muutama esille otettu asia kohta me odottelemme tuota tuomioistuimen päätöstä tämän vuoden loppuun mennessä. Ja jo mainitsinkin tuo, täällä mainittiinkin tuo force majeure ja nämä porsareijät tässä force majeure-yhteydessä. Enpä tiennytkään tästä puheenjohtajan mainitsemasta 23 kilon filosofiasta, mutta kaiken maailman ratkaisuja löytyy sitten lentoyhtiöiden puolelta tällaisissa tilanteissa. Ja täällä sitten sitten kyllä puhuttiin siitä, että oikeudet pitäisi laittaa näkyvälle paikalle, mutta myös lisäksi eh, ottaa muita keinoja internetin kautta ja löytää oikeudet ja sitten myös muutenkin. Eh, ja myös sitten pakotettaisiin tätä kautta lentoyhtiöt eh, noudattamaan näitä oikeuksia. No vielä muutama tarkistus, aika monia niistä puollammekin 4, 6, 21, 9, siihenkin puututtiin. Eli nämä ovat parannuksia nykytekstiin ja vielä uskon, että tämä teksti auttaa meitä kovasti ja ne ovat kovasti hyödyllisiä. Matkustajaoikeudet pitää saada ymmärrettäviksi, se on aivan olennaista, ja vahvistaa täytäntöönpanoa ja soveltamista kaikissa kuljetusmuodoissa. Komissio jatkaa työtänsä sekä säännöstelyn kautta että muun, muiden menetelmien kautta valvoakseen näiden sääntöjen soveltamista ja esimerkiksi vammaisiin matkustajiin. Kiinnitämme erityistä huomiota ja kehittelemme sitten tilastoja näistä kysymyksistä. Voidaksemme parantaa täytäntöönpanoa. Kiitokset. Kiitos. Onko tähän lisättävää? aivan lyhyesti, kun aika on niin vähän. Minä haluaisin kiittää tästä tuesta ja minun mielestäni komission näkemykset olivat hyviä. Se osoitti, komissio osoitti puheessaan, että se ottaa hyvin vakavasti nämä, nämä matkustajien oikeudet ja siellä oli hyvin kiinnostavia eh, ehdotuksia. Täällä esitettiin myös selkeyttä ja lisätietoa ja minä olen hyvin tällaisten pyyntöjen takana. Eli minulla ei ole mitään ongelmia sen suhteen, kun puhutaan näistä vanhemmista ihmisistä ja älypuhelitin apseista. Tiedon pitää olla saatavilla kaikilla kielillä soveltuvassa muodossa, myöskin niille ihmisille, joiden liikkumiskyky on alentunut. Kuten sanottua, selkeät säännöt ja hyvin sopiva täytäntöönpano ja se, että 261 säännöt, että täytyy ottaa huomioon. Eli siis selkeyttä tarvitaan kaiken, kaikin tavoin. Kiitos. Thank you, George. Kiitos. Huomenna äänestetään ja kuten sanoin, meidän täytyy saada tämä takaisin täysistunnon asialistalle. Sitten seuraava esityslistallamme on komission Sim Kallasin kanssa keskustelu. Meillä on vain 45 minuuttia aikaa. Hänen nimittäin täytyy päästä <laughs> päästä lentokoneeseen ja toivottavasti se nyt sitten on ajoissa, että ei tule nyt näitä kompensaatio-ongelmia. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, honorable members, thank you. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät jäsenet, kiitos tästä mahdollisuudesta tulla keskustelemaan kanssanne tästä tärkeästä asiasta. Olen menossa Berliiniin ja aion matkustaa junalla, joten en nyt ehkä ole tässä ihan eh, riskiryhmässä. En yritä lentokoneella mennä. No joka tapauksessa mitä sitä nyt naureskellaan. No, eh, tämä ehdotus, ehdotus tieturvallisuuden parantamiseksi. Joka päivä viisi ihmistä Euroopan teillä kuolee eh, teknisistä syistä. kuusi prosenttia tai viiva 8 prosenttia onnettomuuksista johtuu näistä syistä. Euroopan unionilla on tavoitteena puolittaa tiekuolemien määrä puolella 2020 mennessä ja tuoda luku nollaan vuonna 2050. Tiedot vuodelta 2011 osoittavat, että eh, liikenneonnettomuuksista kuolleiden määrä on vähentynyt, mutta meidän täytyy jatkaa tällä hyvällä tiellä tarmokkaasti, jotta saavutamme tuloksia vuoteen 2020 mennessä. Se, että autot pitää katsastaa, ei ole mikään byrokraattinen kiusa, vaan se osoittaa auton liikennekelpoisuuden. Jos ajetaan ajokelvottomalla autolla, niin silloin ei riskeerata ainoastaan omaa elämäänsä, vaan myös ystävien, perheen ja kaikkien tien käyttäjien kaikkialla Euroopassa pahimmassa tapauksessa. Me emme halua, että tällaiset liikennekelvottomat autot pääsevät ylipäätään teille. Mitä me aiomme tehdä? Me aiomme te- tehdä erilaisia testejä ja tarkistuksia, pistokokeita siitä, onko ajoneuvo liikennekelpoinen vai ei. Aiomme tehdä myös lainsäädäntöehdotuksia, kaksi niistä on asetuksia, ja näillä pyritään standardoimaan liikennekelpoisuuden testaus ja tarkistukset ja pitämään kiinni myös tulevasta vastavuoroisesta tunnustamisesta. Jaksottaisesta liikennekelpoisuustestistä testi koostuu kolmesta osasta. Ensiksi testataan auton ajokelpoisuus, kun 40 euron maksu maksetaan. Silloin pitää olla var- varmoja siitä, että ei saada ainoastaan palaa paperia, vaan että auto tarkistetaan todella korkealaatuisesti ja tarkasti. Toiseksi tarkistusten tiheyttä aiotaan lisätä paljon ajetuilla autoilla. Nykyään autot tietysti ovat entistä turvallisempia, mutta vanhemmat autot, yli kuusi vuotta vanhat autot, ovat edelleen enemmistönä liikenteessä ja ne aiheuttavat eniten onnettomuuksia, erityisesti vakavia liikenneonnettomuuksia. Henkilöautojen kohdalla eh, ehdotuksemme on, että ensimmäinen katsastus tapahtuu neljän vuoden kuluttua, sitten kahden vuoden kuluttua ja sitten pikkuhiljaa vuosittain. Ja tämä korvaisi nykyiset EU-säännöt, jotka vaativat katsastusta ainoastaan tai vähintään kahden vuoden välein kuuden vuoden iän jälkeen. Mutta monet jäsenvaltiot nykyään jo vaativat näitä lisätestejä vanhemmille ajoneuvoille. Tämän lisäksi EU vaatii pakollisia testejä myös moottoripyörille ja skoottereille tai mopoille. Moottoripyöräilijät ovat erittäin suuri riski liikenteessä ja moottoripyöräkuolemien määrä menee menee yleistä trendiä vastaan. Toisin sanoen niiden määrä on kasvanut ja noin 8 prosenttia moottoripyöräonnettomuuksista johtuu nimenomaan teknisistä puutteista. Tällä hetkellä jotkut jäsenvaltiot eivät vaadi mitään testejä moottoripyörille, jos moottoripyörätkin tarkistettaisiin asianmukaisesti, niin silloin voitaisiin pelastaa noin 2000 ihmishenkeä ja välttää noin 3500 loukkaantumista. Ja myös moottoriperonnettomuuksista toipuminen ja äh, tällainen kestää usein paljon pidempään. Ja voin myös vakuuttaa, että autoilijoilla ei ole mitään pelättävää tämän ehdotuksemme suhteen ja tässä äh, pyritään pitämään kiinni myös siitä, että että korvataan ajoneuvon komponentit asianmukaisilla osilla, jos auto menee rikki. Ja tässä pidetään kiinni siitä, että auton vaihtoarvo säilyy. On myös mahdollista korjata ajoneuvoja ei-alkuperäisillä varaosilla, mikäli tietyt vaatimukset, esimerkiksi ympäristövaatimukset, täyttyvät. Ja jo se, että ajoneuvoja muunnellaan, sen ei pidä antaa heikentää liikenneturvallisuutta. Ja totta kai vanhojen autojen omistajat voivat muuttaa autojaan, jos haluavat vaikkapa laittaa uuden moottorin 50-luvun autoon. Ja jos uusi moottori on sitten entistä tehokkaampi, niin silloin pitää sitten suostua säännöllisiin tarkistuksiin, jotta voidaan pitää kiinni siitä, että ajoneuvo on edelleen turvallinen. Sitten hyötyajoneuvoja aiotaan tarkastaa eh, tietarkastuksissa, pistokokeissa ja sitten ehdotuksemme myös sisältää minimivaatimuksia autojen tai ajoneuvojen tarkistuksille myös näille tiellä tapahtuville tarkistuksille ja tämä antaa sitten selkeät säädökset niille eh, yhtiöille, jotka tällaisia, tällaisia tarkistuksia tekevät. Toivon, että keskustelut aiheista Euroopan parlamentissa voivat alkaa mahdollisimman nopeasti ja että asiat etenevät nopeasti ja paketti voidaan hyväksyä mahdollisimman nopeasti. Ja todellakin Tämän ehdotuksen tarkoituksena on säästää viisi ihmishenkeä Euroopassa joka ikinen päivä. First on my... Kiitos. Ensin täällä on herra Grosch. Ja nyt tässä meillä on noin 30 minuuttia aikaa jäljellä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää komissaaria tästä ehdotuksesta Minun mielestäni tämä on aivan samalla linjoilla kuin se työ, mitä olemme asiantiimalta tehneet ja tässä valkoisessa kirjassa tie turvallisuudesta, joka, joka kuuluu siis liikennepolitiikan ytimeen. On hyvin tärkeää, että me voimme osoittaa, että eurooppalainen politiikka on lähellä kansalaista. Siksi minä odotankin, että tämä etenee nopeasti ja tehokkaasti. Mitä teknisiin asioihin sitten tulee, ne ovat osia liikenneturvallisuudesta ja tämä keskustelu, mitä me käymme esimerkiksi huumeista, alkoholista ja nopeuksista, niin tähän liittyy myöskin infrastruktuuri ja meidän täytyy myöskin tällaiset katsastus- ja muut tekniset tarkastukset pitää mielessä. Te ette varmaankaan ihmettele sitä, jos minä puhun tästä katsastuksesta. Sen pitäisi aina olla ajoneuvojen kohdalla samanlainen kussakin maassa. Myöskin näiden tarkastajien koulutukseksen pitäisi olla samanlainen. Ja myöskin pitäisi pystyä rajat yli tarkastamaan tämän työn tulos. Ja jos esimerkiksi sellainen, että ulkomaalaisia kuorma-autoja tarkastettaisiin meillä viikonloppuisiin, niin se on ollut hyvin vaikeaa. Siis onhan tiettyjä paperiversioita, jossa nyt sitten, jotka eivät todista meille yhtään mitään. Tällainen car pass olisi hyvä, on hyvä asia. Se on sellainen asia, joka on ikään kuin sopimus paperi se on sellainen, eh, jossa näitä ajopiirtureita voidaan käyttää siis, eh, ja tällä tavalla voitaisiin tarkastella näitä autoja, koska monet autot kun myydään, niin ne eivät ollenkaan vastaa sitten siitä, mitä on sanottu. No niin, sitten vain kaksi minuuttia. No liberaalit, eh, haluan nyt heidän huomiotansa tässä kiinnittää. Alka Drowe. Eh, dank u wel, voorzitter. En dank ook aan de commissaris voor... Kiitokset. Puheenjohtaja, kiitokset komission jäsenelle asian esittelystä. On totta, että tähän asiaan eh, on nyt kiinnitetty komissiossa paljon huomiota. Eh, tämä on myös meille tärkeä asia ja varmasti pitkästi siitä keskustelemmekin ja näistä tavoitteista, eli liikenneturvallisuuden kasvattaminen, ja vastavuoroinen tunnustaminen ja sen sellainen ovat myös meidän tavoitteissamme. Me olemme sitä mieltä, että teknistä tarkistusta. Katsastuksia pitäisi nostaa ja niiden määrää nostaa ja sitten myöskin harmonisoida. Muutamissa maissa kiinnitetään enemmän tiettyihin ongelmiin huomiota kuin jossain toisissa. Sitten taas ne päästetään läpi sormien. Eli meidän täytyy pyrkiä nyt saamaan kaikki tarkastukset samalle tasolle ja sama koskee moottoripyöriä sekä mopoja. Olette aivan oikeassa, kun puhutte onnettomuuksien määrästä. Jotainhan meidän on tehtävä myös moottoripyöräonnettomuuksille. Ja sitten nämä kohdennetut tarkistukset ja testit, niillä on ehkä huono kaiku, mutta on kuitenkin tärkeää muistaa, kun mietimme, mitkä ovat hyviä yrityksiä, mitkä huonoja, niin meillä täytyy olla yhtenäiset arviointikriteerit eh, näille kaikille yrityksille ja myös verrattavissa olevat eh, kriteerit eh, valtioiden välillä. Jossain toisessa valtiossa nimittäin saattaisi muuten käydä niin, että, jos, että joku yritys määritellään hyväksi mm, ja sitten taas naapurissa huonoksi ja toimimattomaksi. No, nämä huomiot vain tässä vaiheessa, mutta toivon, että löydämme yhteiset ratkaisut näihin asioihin. Two minutes. Sitten kaksi minuuttia, liberaalit. Kiitos komission jäsen. Tämä oli todella hyvä aloite. Kiitos tämän aloitteen esittämisestä. Tämä on merkittävä ehdotus, kokonaisuus. Haluamme, että tekniset standardit ja liikenneturvallisuustaso ovat samalla tasolla kaikkialla Euroopassa. Ei ole järkevää, että annetaan minkä tahansa ajoneuvojen ajella tuolla teillä. Nykyään liikenteessä on paljon ajoneuvoja, joiden ei pitäisi siellä olla ollenkaan. Puhuitte siitä, että tavanomaisten ajoneuvojen katsastustiheyttä nostettaisiin ja sitten täytyy vain muistaa ulottaa tämä kaikkiin ajoneuvoihin myös kolmipyöräisiin ja kaksipyöräisiin. Ja on tärkeää, että kaikissa ajoneuvoluokissa taso pidetään korkealla. Ja on tärkeää, että pidetään kiinni siitä, että investointeja tälle alalle tehdään siten, että pidetään kiinni korkeasta liikenneturvallisuuden tasosta. Ja täytyy myös ulottaa tämä velvoite kaikkiin ajoneuvoihin. Tässähän tuli esille nämä historialliset ajoneuvot, museoautot. Niitä harrastajia on paljon. On hyvä, että niitäkin on tässä sivuttu. Ja, tässä. Sitten Kramer, kaksi minuuttia. Niin, ihmisiä kuolee vaikka kuinka paljon Euroopan, Euroopan teille 200 tuhatta ähm, kuoli tsunamissa ja mitä liikenteessä sitten kuolee, niin kyllä tämä on sellainen asia, että pitää ryhtyä toimimaan. Meidän siis ei tarvitsisi uusia autoja niin usein katsastaa, mutta sitäkin useammin vanhoja. Miten nämä sitten eri paissa tehdään kerran vuodessa vai joka toinen vuosi? Se on hyvin hyödyllinen keskustelu, jota kussakin maassa pitäisi käydä. Mutta se, mitä minä kritisoin tässä komission toiminnassa, niin te ehkä voisitte mm, Siis 25 eh, vuotta sitten komissio asetti nopeusrajoituksia. Ja tässä oli, oli tällainen brosyyri, joka jaettiin. Ja, ja me olemme tässä nyt sitten Eh, näitä soveltaneet 110, 130. Saksa on ainoa maa, jossa mitään rajoituksia ei ole. Eli tähänkin tarvitaan nyt eurooppalaista koordinointia. Me tarvitsemme kaupunkeihin 50 kilometriä ja eh, monet kaduthan ovat jo 30 rajoituksen piirissä. Mutta tässä ei ole pelkästään teknisiä asioita näissä aloitteissa. Me ei nimittäin tarvitsemme mitään älyautoja, vaan me tarvitsemme Eh, jotenkin niin tär- hyviä kuljettajia, muuten joudutaan panemaan kypäräpäähän. Kiitos. Sitten kaksi minuuttia seuraava. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset myös komissiolle tämän paketin edistämisestä aivan oikeaan aikaan. Varmasti muutama kohta. Totta kai tässä on paljonkin yksityiskohtia. Ensiksikin näistä testeistä on aivan totta, että täytyy säännöllisesti tarkastaa ajoneuvoja ja mitä vanhempia ajoneuvot ovat, sitä enemmän siinä, siihen tulee vikoja. Ja siksi meidän täytyisi käyttää tätä yhdistyneen kuningaskunnan testiausjärjestelmää eli kolmessa vuodessa jossa on sitten paljonkin jo kilometrejä käytetty, niin aina vuosittain pitäisi kolmen ensimmäisen vuoden jälkeen tarkastaa tuo ajoneuvo, ja tämä on tarkasti säännöstäytyy. Varmasti jo millä, muillakin jäsenvaltioilla on omia esimerkkejä tästä. Mielestäni kuusi vuotta odottelua ennen ajoneuvon testausta on liian, aikaa, liian pitkä aika. Ja sitten näistä museoautoista aika Monet meistä ovat saaneet jo sähköposteja sekä Britilässä että muualla Euroopassa. Me emme halua ryhtyä muuttamaan näitä keräilyajoneuvoja, koska on hyvin innostuneita alan harrastajia, jotka ovat korjanneet näitä ajoneuvojaan näis, nä, pitkät ajat. Ja minä haluaisin huomauttaa vielä siitä, kun ihmiset itse huoltavat autojaan. En haluaisi myöskään monimutkaistaa tätä huoltomuotoa. Kiitokset joka tapauksessa komissiolle siitä, että tulitte tänne. Odottelen innostavaa keskustelua tästä asiasta ja toivon toki, että mitään ylisääntelyä ei vain nyt ryhdyttäisi kuitenkaan aikaan saamaan, vaan su- suuntaviivaistettaisiin tätä ja yhtenäistettäisiin tätä unionin tasolla. Kiitos. Kiitos, Terra Kauk. Kiitos komission edustajalle tällaiset aloitteelliset mietinnöt, oma-aloitteiset oma mietinnöt ovat hyviä. Tämäkin on, tässäkin on taustana sellainen. On tärkeää, että tässä pidetään kiinni eri ammattiryhmistä. Me tarvitsemme uudet standardit katsastuksille, katsastusmetodeille, katsastusmenettelyille ja kysymykseni kuuluu, voivatko jäsenvaltiot mennä sitten tämän pidemmälle ja ottaa vielä tiukempia määräyksiä ja miten tämä liittyy tutkimus- ja kehityspakettiin, jotta voitaisiin motivoida jäsenmaita siten, että nämä katsastukset olisivat entistä tehokkaampia, toimivampia ja kansalaisia lähempänä. Kiitos Dieter. Sitten herra Reto, kaksi minuuttia. Ismail, I'll miss you out then. Mr. Higgins. Sitten herra Higgins. Very much, Mr. Chairman, and again I'd like to Kiitos puheenjohtaja. Minä toivotan komission jäsenen myös tänne tervetulleeksi. Oikein hyvä aika varsinkin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Ja nyt tämä kysymys äh, ja tämä kilometrimäärä kysymys on tullut esille ja, toi, ja sitten vanhoja autoja myyville kilometrimäärää pitäisi vetää taaksepäin. Ja tässä throughout the EU. The Tällaista menettelyä on havaittu sekä Irlannissa että muuallakin Euroopassa. Ja tässä meidän pitää samanaikaisesti pitää kiinni siitä, että vaikka tieturvallisuutta parannetaan, niin että tässä ei aseteta kaikkea taakkaa ajoneuvoteollisuuden harteille ja lisätä kuluttajiin kohdistuvaa byrokratiaa. Erityisesti tässä tulisi ottaa pois liiallisia velvoitteita maan, maanviljelyyrittäjiltä, koska maatalouskoneet, joilla esimerkiksi maksiminopeus on noin 40 kilometriä tunnissa, että tällaisia muka käytettäisiin enemmän muihin ajoihin. En nyt ihan tätä allekirjoita. Ja tässä tietysti on hyvä, että otetaan käyttöön jonkinlaiset vähimmäistandardit ympäri Eurooppaa, että katsastuskonttorit ovat kaikkialla yhtä hyvä tasoisia, hyvä niin, mutta tässä täytyy miettiä se, että mitä, miten sitten varmistetaan, että kaikki ajoneuvot todella käyvät läpi nämä testit. Kiitos. Aluksi minä onnittelen komissiota tästä ehdotuksesta. Se on todellakin tärkeää. Ja juuri se, että täällä on nämä moottorit mukana, se on aivan oikea suuntaus. Tässä on kuitenkin eräitä kysymyksiä, joihin haluaisin selvennystä. Nämä minimistandardit, miten on nämä alkaisemmat standardit ja niiden täytäntöönpano? Onko komissio tehnyt siitä analyysin? Se kiinnostaisi meitä. Ja sitten toinen nämä minimistandardit. Täällä on liite kaksi kuusi, jos se nyt erehdy. Täällä puhutaan näistä pätevyyksistä ja kvalifikaatiosta – ja jos on harmonisoinnista kysymys, niin silloinhan asioita yhtenäistetään. Ja miten käy sitten niissä maissa, joissa standardit ovat jo korkeita? Ja minä puhuin näistä kvalifikaatioista siksi, koska täällä on diplomi-insinöörit, jotka Saksassa hoitavat katsastuksia. En tiedä, mitä muissa maissa, mitä en oikein täällä ymmärrä, on, että, että että tämä eh, koskee myös sellaisia tapauksia, jossa, jossa eh, auto on tarkastettu, mutta sitten kun se vaihdetaan, niin silloin eh, se on tarkastettava uudestaan. Minun mielestäni tämä on hyvin vaikea auton myyjien kannalta, koska silloin heidän täytyisi auton myyjien ryhtyä katsastuttamaan näitä autoja enemmän. Se pitäisi olla kuitenkin julkisen vallan tehtävä. No sitten artikla 17. Täällä on delegoidut säädökset ja puhutaan teknisistä edistysaskeleista. Parlamentti haluaisi tietää, että miten pitkälle tässä kysymyksessä voidaan mennä. Ja sitten täällä on vielä tällaisia eh, toisia eh, sääntöjä, jossa tulisi suurin osa kuorma-autoista tämän piiriin. Ja sitten vielä kustannukset, että tässä on ongelmia näiden määräaikojen suhteen. Mr. Parker. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, auch von meiner Seite. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin suhtaudun tähän sinänsä myönteisesti ylipäätään siihen ajatukseen, että Euroopan laajuisesti otetaan nämä katsastukset käyttöön äh, rytmillä 4, 2 ja 1 vuotta ajoneuvon iästä riippuen, ja tällä tavoin voitaisiin turvallisuustasoa yhdenmukaistaa Euroopan unionissa. Äh, tärkeää on sitten myös pitää kiinni katsastuskonttoreiden laatutasosta ja yhtenäisestä tasosta. Ja se, että kaikkialla Euroopassa sitten täytäntöön pantaisiin tämä yhtä aikaa. Se ei ehkä ole niin todennäköistä, ja jos täytäntöönpano on sitten eri aikataulussa eri maissa, niin se saattaa johtaa kilpailun vääristymiin, joten tämäkin täytyy pitää mielessä ja varoa kaiken kaikkiaan sitä, ettei tämä johda byrokraattisen taakan lisääntymiseen. Totta kai turvallisuusstandardeja pitää aina kehittää ja yhtenäistää vaatimuksia. Ja sitten tämä kuorma-autojen käyttöönotto. Tähänhän ollaan la- säätämässä lainsäädäntöä, miten nämä liittyvät toisiinsa. Sitten lopuksi vielä yksi kysymys. Nythän on niin, että vaikka ajoneuvojen turvallisuusvaatimukset ovat korkealla, niin kyllähän silti syntyy onnettomuuksia ja autot menevät rikki. Niin voisitteko ottaa tai ajatella, että tässä yhteydessä – voitaisiin ottaa käyttöön näiden lisävarusteiden yhtenäisyys kaikkialla Euroopassa, että otettaisiin käyttöön yhtenäiset lisävarusteet kaikkialla Euroopassa, ettei ihmisten muuttaessa maasta toiseen tarvitsisi aina näitä auton varusteita muuttaa. Tällä tavoin voitaisiin myös parantaa ajoneuvojen käyttöä ja turvallisuutta. Please. Kiitoksia. Sitten seuraava kaksi minuuttia. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset tästä uudesta ehdotuksesta. Muutama kohta toki herättää kysymyksiäkin, mutta joka tapauksessa huomauttaisin, että minun maassani tosiaan tilanne muuttuu aika tavalla ja siksi onkin aika monta huolenaihetta esitetty liikenneturvallisuudesta. Totta kai tähän liittyy myös tuo kriisin vaikutukset, kun autot vanhenevat, mutta ihmisille pitää, ihmisiä pitää valistaa tässäkin kysymyksestä, kysymyksessä. Ja niin ne maat, joita kriisi nyt enemmän puristaa, niin autojen, autokanta toki vanhenee ja tässä täytyy nyt sitten pyrkiä käyttämään näitä uusia muotoja vaihtoautojen tarkastukseen ja vaihtoautojen korjaamiseen. Joka tapauksessa hyvä komission jäsen haluaisin myös vähän samalla tavalla kuin lentoliikenteessä ja lentoliikenteen teknisissä ongelmissa, varsinkin Espanjassa on Ryanairilla ollut paljonkin ongelmia ja Euroopan unionin pitäisi puuttua juuri näihinkin vähän laajemmin ja nyt puhutaan toki myös Espanjan omista ongelmista ja mm, komissiohan on puhunut tästä Ryanairin erityisongelmasta jo Espanjan ministerin kanssa, ja totta kai tätä täytyy ratkaista kokonaisunionin tasolla, mutta on myös erityisongelmia maissa, joita pitää jättää kansallisia tasolla Kiitos. Anyway. Mr. Sitten herra Marinescu, kaksi minuuttia. Kiitokset puheenjohtaja ehdotus on tarpeellinen ja oikein hyvä, mikäli me pyrimme yhtenäistämään nyt näitä standardeja, niin haluaisinkin kysyä, voitaisiinko myös tuota autojen katsastusjärjestelmää kehittää siihen suuntaan, että auto voitaisiin katsastaa missä tahansa valtiossa riippumatta sen rekisteröintivaltiosta. Kiitoksia. No, it's, it's, it's okay. to, be allowed to, to, the, the, the translation was slow. Niin tässä tulkkaus tuli vähän hitaasti. Eli siis se näin tämä katsastus voitaisiin toteuttaa missä tahansa valtiossa riippumatta siitä, mihin se auto on alun perin rekisteröity. Aivan lyhyesti Haluaisin sanoa, että tämä on hyvin tärkeä ehdotus, kun me katsomme, miten nämä turvatarkastukset suoritetaan. Tietenkin on sitten ympäristökysymykset, koska sekin on eräs autojen ominaisuuden, ominaisuuksista. Täytyy se, että kun miten tämä autojen vanheneminen, niin siinä on vähän huonojakin ajatuksia. Miten se, että auto se, että autokanta uusiutuu ja sitten tulee näitä päätös, päästöjäkin saadaan paremmalle tolalle. Very much. Commissioner, before you answer, can I just make a couple of... I'm glad you... No niin, kiitoksia. Kiitoksia siitä, että täällä nyt yritettiin selventää näitä vintage-autojen tilannetta. En oikein tiedä, miten tämä nyt sitten iltapäivälehdistöön menee, mutta joka tapauksessa ihmiset ovat ottaneet näitä asioita esille. Toinen asia on sitten se, että kaikki tällaiset hyötyajoneuvot, siellä ei ole standardoituja akselileveksiä, eli tässä nyt on ongelmia tieliikenteessä. Eli kun akselit eivät ole samanlaisia ja pyörien kanssa, ja jos kiinnitetään väärän tyyppiset, eh, vääränlaiset pyörät väärin akseleihin, niin silloin syntyy ongelmia. Ja miten sitten, miten sitten näitä akselikiinnityksiä tarkastellaan? Täällä sanotaan, että sellaiset pyöräkoot, jotka eivät ole määräysten mukaisia, niin ne pitää, niitä täytyy pitää tällaisena puutteina. Pitäisi puuttua, lakata asentamasta väriä, renkaita väriin, akseleihin. No sitten, mitä Rova Foster sanoi, en minä voi vettää, että Britannia tekisi asiat parhaiten. Meillä on kolmen vuoden välein tarkastus, mutta kyllä tämä yksi vuosikin minulle sopii. tällään ehdotettu kahden vuoden välein, siis vuosittain tehtävät tarkastukset päätevän henkilökunnan toimesta olisi hyvä. No nyt sitten komissaarilla on 10 minuuttia, voit päästä lennolle. Kiitos hyvät parlamentin jäsenet, kiitos näistä kommenteista ja ehdotuksista. Voin vain vakuuttaa teille, että suhtaudumme hyvin avoimesti kaikenlaisiin keskusteluihin ehdotuksemme yksityiskohdista ja painotuksista ja kuinka voitaisiin näitä ehdotuksiamme vielä parantaa käytännön läheisempään suuntaan, joten me haluamme kuulla perusteltuja näkemyksiä. Se on aina hedelmällistä. Tämä on vasta ensimmäinen vaihe. Tässä nyt ei ole esitetty sellaisia kysymyksiä esitetty, jotka ovat olleet tämän asian ympärillä esillä. Ja yksi kysymys tietysti aina kuuluu, että minkä takia tällainen ehdotus ylipäätään tehdään. No, jos nyt ajatellaan ihan yksinkertaista vaikutusten arviointia, niin kyllähän me aina pyrimme vähentämään kuolemantapausten ja tieliikenneonnettomuuksien määrää, eikä tämä nyt perustele tätä jo ihan tarpeeksi. Jos on olemassa tietty eritelty syy, joka lisää liikenneonnettomuuksien määrää, niin eikö siihen voida puuttua esimerkiksi tällä tavoin, kuten ehdotus esittää teknisten standardeiden parantamisella ja katsastusjärjestelmän terävöittämisellä. Ei tässä mitään sen kummempaa ole taustalla ja totta kai jokaisessa maassa voidaan ottaa käyttöön tiukempia sääntöjä, mikäli niin halutaan, mutta kysymys nyt on siitä, että haluamme standardoida tätä alaa ja saada aikaan yhtenäisempää lähestymistapaa. Ja Tämä museoautokysymys nyt ei ole ollut niin paljon esillä, mutta nyt se tuli. No hyvä, niin no kyllä minäkin tykkään museoautoista ja vanhoista autoista. Ne ovat todella kauniita menopelejä ja jos nyt ajatellaan todellisia aitoja museoautoja, eiväthän ne nyt juurikaan aiheuta riskejä, mutta jos niitä on tuunattu siten, että on laitettu uusi vahva moottori museoautoon, niin silloin niitä pitää kyllä katsastaa ja seurata. Sitten nämä erikoisajoneuvot äh, ja sitten mitä tulee ympäristöstandardeihin, ne ovat tietysti asia, joka tähän asiaan liittyy. Ja yleisesti ottaen voidaan todeta, että Euroopassa on käytössä hyvin tiukat standardit, mitä tulee uusien ajoneuvojen päästörajoille. Rajoihin, anteeksi. Meillä on myös paljon vaatimuksia tekniseltä puolelta uusille autoille, mitkä ovat sallitut päästörajat ja niin edelleen. Eli uusia autoja kontrolloidaan hyvin tarkasti. Ja tämä on tietysti ala, jota voidaan vieläkin tiukentaa, että voidaan vieläkin tiukemmiksi säätää näitä ympäristövaatimuksia. Ja sitten rengas ja renkaiden kunto. Tämä on tietysti yksi elementti siihen, en nyt osaa tässä ja nyt ottaa kantaa. Ja sitten otettiin esille myös nopeusrajoitukset. Kyllä minä muistan varsin hyvin, kun tästä asiasta keskusteltiin. Ja muistan senkin, että parlamentti halusi, että nopeusrajoitukset otettaisiin mukaan tähän asiakokonaisuuteen. Mutta en nyt tiedä, mitä voimme sen osalta tehdä, jos ajatellaan vaikkapa, että Ranskassa ja Belgiassa tällä hetkellä käytössä olevat nopeusrajoitukset – että näitä, nämä otettaisiin käyttöön vaikkapa minun maassani, niin minä olisin aivan kauhuissani, jos ranskalaiset nopeusrajoitukset otettaisiin käyttöön Virossa. Kyllähän pitää ottaa esimerkiksi teiden kunto huomioon, kun määritellään, mikä on kunkin tien nopeusrajoitus. Ja totta kai tätä voidaan pohtia, mutta en nyt ole yhtään niin innostunut siitä ajatuksesta, että otettaisiin käyttöön yhtenäiset nopeusrajoitukset kaikkialla Euroopassa, koska olosuhteet poikkeavat toisistaan niin paljon. Minusta jäsenvaltiot ovat parhaita tahoja määrittelemään, mikä on niihin sopiva nopeusrajoitus. Ja kyllähän kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet siihen, että pyrkivät vähentämään tieliikenneonnettomuuksien ja tieliikenteessä tapahtuneiden kuolemantapausten määrää, ja kyllä tämä on juuri se väline siihen. Ja tämä on asia, joka täytyy säätää paikallisella tasolla paikallisolosuhteet huomioon ottaen, joten jätetään tämä ala edelleen jäsenvaltioiden päätettäväksi. Ja sitten vielä yksi asia, joka tuli esille. Niin, jos nyt ihmisellä on auto, jos ostetaan auto ja ostetaan siihen polttoainetta, ja silloin pitää kyllä minusta löytyä rahaa myös katsastukseen. Eihän nyt voida olettaa, että tämä katsastus nyt olisi hirveä kuluera verrattuna auton ostamiseen ja sen käyttöön ja että vanhojen ajoneuvojen ostajat eivät nyt voisi, että heillä ei olisi varaa katsastukseen. No ei tämä nyt ihan näin ole mielestäni, että jos ihmisellä on varaa ostaa auto, niin kyllä hänellä pitää olla varaa sitten myös katsastaa se. Ja sitten kysymys siitä, että katsastustoimintahan on yksityistetty useissa – maissa, mikäli tietyt vaatimukset täyttyvät, niin kyllähän viranomainen voi antaa yksityiselle toimijoille luvan harjoittaa katsastustoimintaa. Ja tietysti viranomaiset valvovat toimintaa, joten en usko, että tämä yksityistäminen nyt tässä on mitenkään ongelma. Ja en usko, että meidän pitäisi vaatia, että vain julkisviranomaisten pitäisi hoitaa katsastustoimintaa. Kyllähän jokainen maa voi tahollaan määritellä, miten katsastustoiminta siinä maassa järjestetään. Ja olisi hyvä, jos Euroopassa on oma katsastusjärjestelmästä ja vaikkapa Amerikassa omansa, niin kyllähän tietysti on selvää, että kaikissa maissa tai maaryhmissä on omat standardinsa ja silloin pitää sitten hyväksyä se, että jos auto ostetaan ja viedään sitten jonnekin muualle, niin pitää ottaa huomioon myös kohdemaan tai kohdealueen katsastusvaatimukset. Ja kyllähän katsastus täytyy aina hoitaa siinä maassa, jossa auto otetaan käyttöön, enkä minä nyt usko, että tämä mitään ongelmia aiheuttaa, eikä tämä nyt ole ihan loogista. Ja voi tietysti olla, että jossain vaiheessa saadaan käyttöön kansainväliset katsastustandardit. Hyvä niin, kaikkihan tietysti pyrkivät vähentämään tieliikennekuulemien määrää. Mutta kyllähän Euroopan unionissakin tieliikennekuulemien määrä suhteutettuna väkilukuun vaihtelee kovasti jäsenmaasta toiseen, joten kyllä tämä tieliikenneturvallisuus on myös asia, joka vaihtelee kovasti maasta toiseen ja tällä hetkellä taso on huono, joten kyllä parantamisen varaa on. Kiitos komissaari tästä. Ryanair. Niin, eli miten Ryanairin... No, tämä on tällainen kuuma asia, siksi halusin reagoida. Meillä ei ole mitään Espanjan hallitukselta tällaista pyyntöä, niin ei toistaiseksi ainakaan ole tullut mitään tällaista pyyntöä. Meidän täytyy vaihtaa tietoa. Okay, thank you very much. And, uh... Kiitos. Turvallista matkaa. Okay, thank you. Next item on the... Seuraava esitys listallamme on käyttöoikeussopimusten tekeminen. Rova Wills esittelee tämän asian. Olkaa hyvä. Kiitos, hyvät kollegat. Minä käytän nyt seuraavat minuutit siihen, että minä esittelen teille lausuntoni tästä käyttöoikeussopimusten tekemisestä. 2010 jo suuri enemmistö täällä parlamentissa tämä Heidi Ryylen oma aloitteisen mietinnön hyväksyi. Ja vastaan sitä, sitä, mitä komissio esittää näistä käyttöoikeussopimuksista. Minä olen itsekin sitä mieltä, että tarvetta tällaiseen lainsäädäntötekstiin ei ole Euroopan tasolla näistä käyttöoikeussopimuksista. Erityisesti minä pelkään sitä, että tämä vaikuttaa negatiivisesti näihin peruspalveluihin ja siihen, että miten sosiaalinen turvallisuus lisääntyy ja kehittyy jatkossa. Min, minä ehdotan valmistelijana, että tämä hylätään tämä direktiiviehdotus. Minä haluaisin kertoa eräitä yleisiä asioita aluksi. Se tärkeä tavoite, mikä täällä on ollut, on ollut oikeusvarmuuden parantaminen. Mutta minun mielestäni täällä ei ole mitään tyhjötä, eikä tämän direktiivin myötä olisi lisää oikeusvarmuutta saatavissakaan. Tässä on jo oikeus, jota voidaan soveltaa palveluihin. Meillä on tasa-arvosäännökset, syrjimättömyys, avoimuussäännökset. Ja meillä on myöskin oikeuskäytäntöä EUn tuomioistuimelta, jota jatkuvaa oikeuskäytäntöä, mitä tähän voidaan soveltaa. Kriittinen olen myös sen suhteen, että miten tämä soveltamisala olisi, esimerkiksi artikat 1, 2 ja 5, ne eivät ole mielestäni hyviä, eivätkä myöskään, myöskään artikla 8. Tämä julkinen infrastruktuuri, koulutus ja muut kunnalliset palvelut, niin e, niiden pitäisi, ne pitäisi ottaa pois tästä soveltamisalasta. Julkiset peruspalvelut ovat minulle tärkeitä. Perussopimuksen artiklassa 4 ja yleisöllistä palveluista tehdyssä pöytäkirjassa annetaan hyvin väliät puitteet julkisille peruspalveluille ja niiden tarjoamiselle ja niiden, niiden rahoituksesta. Se on hyvin selkeästi siellä todettu. Mutta missään kohdin tässä direktiiviä, en huomaa, että yleisöllistä palveluista olisi näin säädetty. No mitä voimme sitten lisäksi vielä havaita tekstissä? Komissio pyrkii siihen, että tämäkin sektori avattaisiin kilpailulle. Tämä näkyy johdantoosan kappaleessa 1, 2 ja 4. Ja samalla tavalla samalla tässä rajoitettaisiin julkisen sektorin toiminta alaa, koska täällä olisi jotain lisäkriteerejä, joita sovellettaisiin. AY-liikkeen edustajana minä arvostelen sitä, että tätä, tässä nyt ei ole meidänkään näkemystämme otettu huomioon. Täällä myöskin eh, komissio tähtää uusiin markkina-alueisiin sen sijaan, että se pyrkisi varmistamaan peruspalvelut, eli se on väärä reitti. Julkiset peruspalvelut ovat sellaisia palveluita, jotka vastaavat ihmisten perustarpeisiin. Ja siitä syystä näiden palveluiden ei pidä toimia markkinaehtoisesti. Meidän täytyy saada kattavia, laadukkaita palveluita eh, kansalaisille tarjottua. Minä pelkään sitä, että eh, tällainen in-house-toiminta tulee säännöksi tai tulevat poikkeuksiksi. Tässä vain huolehditaan siitä, että yksityiset firmat pääsisivät tälle sektorille toimimaan. On väärin uskoa, että yksityissektori tuottaisi näitä palveluita eh, helpommin, halvemmalla ja joustavammin. Mitä sitten liikennesektoriin tulee, niin siitä voimme todeta, että tämä direktiivi on sellainen, että siinä mitä tulee raitioliikenteeseen, johdinautoihin, linja-autoihin, kaapeliratoihin ja muihin järjestelmiin, niin niihin on täällä viitattu. Täällä on kuitenkin poikkeuksia, kuten lentoliikelle ja myöskin meriliikenne ja sisäsatamat. Ja nämä on myöskin ajateltu tämän piiriin. Täällä on asetus 1008 kautta 2008 ja myöskin asetus 1370-2007, joihin täällä viitataan. Minä olen sitä mieltä, että minkäänlaista säätelyä tähän ei tarvita. Tämä ehdotus ei millään tavalla, tämä komission ehdotus paranna nykytilannetta. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. EPPn edustaja seuraavana. Kiitos herra puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle tästä kuulemastamme analyysistä. On varmasti välttämätöntä, että yhtenäismarkkinoilla palvelujen vapaus toteutuu, jotta esimerkiksi kilpailua voidaan edistää. Tästä perusasiasta lienemme yksimielisiä ja on myös välttämätöntä, että myös julkisessa hankintatoimessa nämä käyttöoikeussopimukset voidaan vapauttaa, mutta tähänhän on jo olemassa paljon ja riittävää lainsäädäntöä. Komissio on nyt esittänyt ehdotuksen, joka täsmentää tätä vapautta ja minusta tässä nyt täytyy tehdä selvä ero sen välille, mitkä ovat julkiset peruspalvelut ja mitkä voivat olla yksityisesti tarjottavia palveluja. Kriittiset infrastruktuurit, esimerkiksi energiaverkot ja terveydenhuoltoverkostot, juomaveden toimitus, jätevesihuolto. Nämä ovat sellaista kriittistä infrastruktuuria, josta voidaan kyllä käydä hyvinkin kriittistä keskustelua, voidaanko tällaisia aloja yksityistää vai ei. Voidaanko näin tehdä? Esimerkiksi yksityistämiskeskustelu Saksassa viime vuosina e, on osoittanut, että tämä ei välttämättä toimi niin hyvin, että juomavesi on aluksi halvempaa, kun juomavesihuolto on yksityistetty ja sitten hinnat räjähtävät käsiin, kunhan muutama vuosi on kulunut. Näin on Saksassa esimerkiksi käynyt. Ja sen takia tässä pitää tehdä selvä ero julkisten peruspalvelujen ja kriittisen infrastruktuurin välille. Jos vapaa kilpailuttaminen on mahdollista näilläkin aloilla julkisissa peruspalveluissa ja kriittisessä infrastruktuurissa, niin silloin pitää ainakin soveltaa tiukempia ehtoja. Tämä on meidän näkemyksemme. Eli periaatteessa suhtaudumme tähän myönteisesti, mutta Pandoran lipasta ei pidä nyt avata liikaa. Sitten vastavuoroisuuden periaate on tietysti tärkeää eurooppalaisilla yhtenäismarkkinoilla ja julkiset peruspalvelut ovat tietysti jokaisen jäsenvaltion oma asia, mutta liikenne alalla esimerkiksi voidaan seurata hyviä käytänteitä, jos ajatellaan vaikkapa rautatiepakettia. Siinähän ollaan jo hyvällä tiellä. Ja sitten tämä uusi versio johon olemme tutustuneet, niin tämähän on osoittanut juuri sen, että miten kansallismielisesti edelleen ajattelemme juuri rautatieliikenteen alalla. Ja asia vaatii jatkokeskusteluja, miten pitkälle olemme valmiita yksityistämään miten se vaikuttaa matkustajiin. Ja tietysti tätä pitää tarkastella myös muilla liikennemuotojen aloilla, joten Kyllä, tämä varmasti on ala, joka vaatii vielä jatkokeskustelua komission kanssa näitä mielellämme käymme. Kiitos. te Kiitän puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Hän on oikeinkin mainiosti arvostellut tiettyjä kohtia tästä komission ehdotuksessa me emme ole välttämättä ihan vakuuttuneita kaikista kohdista tässä tekstissä. Katsotaan, Fleckenstein seuraa tätä asiaa meidän puolestamme ja ehdottaa sitten parannuksia tähän tekstiin. Ehkä tuolla satamapuolella on syytä saada aikaan sääntöjä. Katsotaan periaatteessa kuitenkin olemme sitä mieltä, että lähtökohdat vielä pitää olla kriittisiä. Kiitos. Sitten seuraava. Simpson, joo, ringrazio la... Kiitokset. Niin, kiitokset tästä työstä. Minä, olen, minä ymmärrän kaiken huolestuksen. Mutta sitten jos tämä komission ehdotus pitäisi tyystin hylätä, niin en tiedä, onko sekään ihan hyvä mahdollisuus. Ehkä tässä tarvittaisiin lainsäädännöllistä kehystä julkisia hankintoja vartenhan meillä on olemassa jo direktiivejä ja myös tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Ja nyt sitten näitä tulkintoja on tehty hyvinkin monella tavalla eri puolilla ja nyt tarvittaisiin lainsäätäjän toimia oikeusvarmuuden takaamiseksi näissä kysymyksissä ja siitä syystä me nyt olemme tässä tien risteyksessä. Me tarvitsemme lainsäädännöllistä tekstiä, joka kattaa nämä käyttöoikeussopimukset. Komission ehdotus siinä mielessä on siis hyvä lähtökohta. Ja vaikkakin olen kyllä, olenkin myös sillä kannalla, että tässä tekstissä on vähän liikaa tavaraa, liikaa proseduraalista puolta, joka sitten tehokkuutta heikentää. Mutta meidän täytyisi nyt ryhtyä sitten yksinkertaistamaan tätä tekstiä ja tuottaa sellainen väline, joka auttaisi loppukäyttäjiä ja toimisi johdonmukaisesti ja käytännönläheisesti. Ja sitten vielä esittelijän vastaisesti huomauttaisin, että tässä nyt rajoitetaan hallinnon harkintavaltaa parantamisen sijasta. Eli tässä pitäisi nyt vähän joustavammin toimia ja tarjota tiettyä pelivaraa korkean laadun tarjoamiselle kansalaisille näissä näitä laatukriteerejä julkisissa palveluissa pitäisi myös paljon kehittää myös käyttöoikeussopimusten yhteydessä. Olen kuullut täällä kollegoiden sekä esittelijän esittävän viittauksia näihin eri teksteihin. Mielestäni täytyy nyt täsmentää todellakin nykytekstiä monella monessa asiakohdassa johdantosaa on jo täsmennettykin. Täytyy kuitenkin muistaa, että muistaa miettiä, kannattaako meidän poistaa tietyt käsitteet täältä kokonaan, koska siitäkin voi sitten syntyä myöhemmin ongelmia, jos mietimme ihan yksittäisiä tapauksia vaikkapa Italiassa matkailuun näkökulmasta vaikkapa hotellipalvelujen tarjoamisen yhteydessä. Ja sitten totta kai nuo eturistiriidat, niitä, niitä täytyy pyrkiä välttämään ja luoda selkeät erityiskriteerit oikeusvarmuuden takaamiseksi eri ryhmissä Euroopan tasolla. Dank u voorzitter. Um, ik dank voor haar uh, Kiitoksia minä haluaisin kiittää esittelijää tästä ehdotuksesta. Minä en ole samoilla linjoilla, koska, koska kyllä komissio on tässä käyttöoikeussopimuksessa aivan oikeilla linjoilla. Tässä tulee lisää oikeusvarmuutta näinkin monimutkaisessa maailmassa, kun me elämme. Tässä tulee tasa-arvoista kohtelua ja lisää avoimuutta, ja tämä vastaa tarpeisiimme sen suhteen, että meidän pitää saada useampi yritys tähän kuvioon mukaan. Minun mielestäni komission ehdotus on tuo lisäarvoa, toki sitä täytyy muuttaa. Täällä on sellaisia asioita, joita on muutettava, mutta ei tätä mitenkään pidä hylätä. Kaikki se, mikä liittyy satamiin, siihen täytyy saada selkeyttä tähän satamasektorikysymykseen. Meillä on horisontaalisia direktiivejä olemassa, mutta me tarvitsemme vähän nyt tarkennusta, leasing, grandfathering ja kaikki nämä asiat, jotka liittyvät satamiin. Eli tässä tarvitaan erityismääräyksiä satamasektorille. Kiitoksia sitten Sechovska. Thank you very much, Chairman, and thank you very much. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle tästä mietintöluonnoksesta ja kaikista kommenteista. Minä kommentoin vähän tätä käytyä keskustelua ja komissio on totta kai mielellään käy myös jatkokeskusteluja yksityiskohtaisemmista asioista. Ehdotuksen tavoitteena on ottaa esille hyvin monimutkainen asia. Nämä käyttöoikeussopimukset ovat pitkäaikaisia sopimuksia. Ne voivat sulkea jonkun markkinan, markkinan jos niitä tehdään varsin pitkäksi ajaksi. Ja tässä avoimuutta ei ole ollut ja me olemme ottaneet tämän asian silmätikuksemme, koska haluamme yhtenäistää ja saada aikaan julkisten hankintojen yhtenäismarkkinat. Ja tärkeää on, että nyt kiinnitettäisiin huomiota asiaan, joka tänä päivänä ei ilmiselvästi toimi. Puit, tai direktiiviehdotuksen tarkoituksena on antaa enemmän pelivaraa julkisviranomaisille, kun ne käyttöoikeuksia myöntävät, jotta käyttöoikeuksien myöntäminen voidaan todeta tapahtuneen täysin lainmukaisesti. Ja tästä on hyötyä sekä julkisviranomaisille että myös taloudellisille toimijoille, mukaan lukien PK-yritykset. Tämä ehdotus ei kuitenkaan tähtää siihen, ja tämän haluan tehdä hyvin selväksi, että yksityistettäisiin palveluita. Se ei todellakaan ole tarkoituksemme, ja tästä on keskusteltu pitkään hartaasti IMKO-valiokunnassa, ja esittelijän yksi ehdotuksistahan oli nimenomaan se, että tätä asiaa tuotaisiin vielä selvemmin esille, mutta korostan vielä, että komission tavoite ei koskaan ole ollut ulkoistaa palveluita tai yksityistää niitä, ei suinkaan, vaan antaa julkisille viranomaisille todella valinnan vapautta, että jos ne haluavat käyttää yksityisiä markkinoita, niin ne voivat niin halutessaan tehdä täydellisen oikeusvarmuuden vallitessa. Haluaisin myös lyhyesti viitata erääseen tärkeään lausumaan tässä keskustelussa, nimittäin yleishyödyllisten palvelujen tilanne. Unionin tuomioistuin on todennut, että yleishyödylliset palvelut kuuluvat myös julkishankintojen piiriin ja käyttöoikeuksien piiriin. Eli näiden kohdalla ei tehdä mitään eroa, vaan niitä voidaan pitää rinnasteisina muihin palveluihin unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Ja toiseksi, mitä tulee tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, niin siinähän on hyvin yksiselitteisesti ja johdonmukaisesti otettu kantaa käyttöoikeuksien myöntämiseen ja kymmenen viime vuoden aikana 26 kertaa on annettu tuomio käyttöoikeussopimuksista ja johdonmukaisesti näin on tehty. Ja Ja näin ollen sitten, tai anteeksi, johdonmukaista ei ole ollut, jonka takia sitten lainsäätäjät, eli komissio ja jäsenvaltiot ovat joutuneet tässä ryhtymään toimiin, jotta saataisiin yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta tälle alalle. Sitten viimeisenä vain ei vähäisempänä tämä ehdotus on erittäin neutraali. Tässä ei mitenkään aseteta palveluntarjoajia paremmuusjärjestykseen riippuen siitä, ovatko ne yksityisiä vai julkisia, vaan tässä annetaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille toimijoille osallistua julkisiin hankintakilpailuihin. Tämä luo vain mahdollisuudet ja edellytykset ja kyse on siis ainoastaan käyttöoikeussopimusten myöntämisestä, ei mistään muusta. Ja sitten lopuksi vielä toteaisin, että koska tämä keskustelu on ollut pitkällistä ja se on ollut hyvin ristiriitaista, IMKI, IMKO-valiokunta tilasi kolme tutkimusta, joiden avulla pyrittiin vahvistamaan komission tekemät tutkimuslöydökset. Ja kaikki nämä tutkimukset, jotka siis toteutettiin ulkopuolella, eh, tulivat siihen päätökseen, että käyttöoikeussopimusten markkina on täysin villi ja että täytyy saada selkeyttä alalle, jotta voidaan saada käyttöoikeussopimusten myöntämiseen jonkinlaista tolkkua ja tämä olisi edullista sekä julkisten viranomaisten että taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Komissio tietysti suhtautuu myönteisesti omaan ehdotukseensa ja jos hyvin perusteltuja muutosehdotuksia tulee, otamme ne mielellämme huomioon. Kiitoksia Sterova Wills. Onko tähän jotain kommenttia? Niin, kiitos. Minä haluaisin aluksi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia muitakin puhe- puhujia näistä reaktioista ja näistä puheenvuoroista. Herra Kuun kertoi hyvin selkeästi sen, minkälaisia tehtäviä julkisilla peruspalveluilla on. Sehän on palvelu kansalaisille, sitä me tarvitsemme. Ja olen itse mies sitä, myös sitä mieltä, että julkiset peruspalvelut, niin e, niitä ei pidä alistaa markkinaehtoisuudelle ja voiton tavoittelulle. Kunnat ja alueelliset yksiköt voivat yhdistyä ja yhdessä tarjota näitä peruspalveluita sopimusperusteisesti. Mutta sitten, jos tällainen julkinen palvelu tulee vapaille markkinoille, niin se on ongelmallisempaa. Komissio puhuu näistä public-private-kumppanuuksista. Minä itse edustan julkista sektoria Hampurista – Meillä on hyvää kokemusta siitä, että e, siis, tai meillä on kokemusta siitä, että yksityispuoli haluaa voittoa ja silloin palveluiden hinnat nousevat. Jos tällaisia kumppanuuksia luodaan, niin silloin tässä ei enää olekaan mitään joustoa, koska nämä ovat hyvin pitkäaikaisia, vaikka 40 vuoden sopimuksia kestoltaan. Ja sitten kun näitä pyritään uudistamaan, niin se on hyvin joustamatonta. Tämä julkiset hankinnat ja siihen liittyvät oikeudet, niin tässä nyt mennään vähän päällekkäin rakennussektorin kanssa. En itse ole sitä mieltä myöskään, että satamissa tarvittaisiin mitään erityissäännöstöä. Ei siellä ole mitään Meillä, meillähän on tämä Port Package 3 ja sen määräykset mielestäni riittävät. Tässähän on vuokrattu näitä toimipaikkoja ja eikä sinne nyt tarvita sitten mitään muita lisätoimia. toimia. Se, mikä tässä komission ehdotuksessa on myös huonoa, on, että tässä käytetään tiettyjä kriteerejä ja ettei minkäänlaisia tällaisia tarifisopimuksia vaadita yksityispuolelta, kun sopimuksia tehdään. Kun yritykset tuottavat palveluita ja silloin julkinen sektori johtuu, joutuu yksityisen yrityksen kanssa kilpailuasetelmaan, jolla on tuottovaatimuksia, niin silloin syntyy ongelmia eh, tässä hinnoittelussa. Hyvin paljon on perusteluja sille, että tämä direktiiviehdotus eh, hylätään – Eh, meillä on myöskin tietoa tullut muista valiokunnista. Tästä keskustellaan vielä varjoesittelijöiden kanssa ja myöskin puolueryhmien vastuuhenkilöiden kanssa. Ja kyllä me sitten yhdessä näissä keskusteluissa löydämme tien eteenpäin. Kiitoksia. Sitten tarkistusten jättöaika on 27. syyskuuta ja sitten tämä on kuudes kymmenettä meillä äänestyksessä ja sitten se menee IMKOlle myöhemmin joulukuussa. Siis 18.12. IMKO äänestää. No niin, nyt sitten kokous keskeytetään, kunnes koordinaattorit kokoontuvat. Kiitos.